Colleagues, sorry. We are. Niin, onko täällä vain parhaimmat paikalla niiden joukossa vai yksi demari? And But two from that's... Kaksi GUEsta, se on minulle huolenaihe. Hyvät naiset herrat, täytyy aloittaa. Nyt meillä taitaa olla tieto kahdesta huippukokouksesta, tärkeästä Japani. Kumppanuussopimuksesta varmaankin vapakauppaudesta neuvottelut alkamassa Kiina joka tapauksessa. Tiberio Salivan on täällä. Ole hyvä. We do it both in one. Molemmat samalla kertaa, eikö niin? Koska näiden saarten kautta näemme yhteyden siinä. Thank you, thank you very much, Chair. Good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät herrat. Todellakin meillä on ollut Aasian osalta kiireinen kuukausi. Kolme huippukokousta. Marraskuun alussa oli ensin ja sitten Japanin kanssa – ja Kiinan huippukokoukset viime viikolla, niin ikään aseen ulkoaseministerit New Delhistä tapasivat valmistellakseen huippukokousta Italiassa todennäköisesti ensi vuoden lokakuussa. Hiukkasen taustatietoja alun perin ajateltiin, että se olisi järjestetty tämän vuoden maaliskuussa, No, sitten tuli Kyproksen kriisi ja siksi johtajien piti jäädä tänne ja huippukokoukset perus, peruttiin siellä ja totta kai huippukohtiana oli neuvottelut pu, puitesopimuksesta. Japani kutsui sitä strategisen kumppanuuden sopimukseksi, oikeastaan vapaakauppasopimukseksi. Tai sitten taloudellinen kumppanuussopimus Neuvottelut kuitenkin käynnistettiin 25. maaliskuuta jälkeen. Tämä oli ensimmäinen tilaisuus nyt niin, että molemmat johtajat pystyvät tapaamaan pääministeri Avein, tunnustelemaan hänen poliittisia asemiaan heinäkuisten vaalien jälkeen. Minä sanoisin, että oli erittäin asiallinen, lyhyehkö tapaaminen, tunnin kokous, ja sen perään illallinen. Mm, pääministeri Abelle se oli tilaisuus etsiä tukea EU-ta poliittisille aloitteille, niin, että voidaan elvyttää Japanin taloutta, edistää turvallisuutta. Niin ikään annettiin poliittista puhtia myös keskusteluille kumppanuussopimusta ja vapakauppasopimuksesta. Ja Alakohtaista yhteistyötä hahmoteltiin myös, saimme myös tilaisuuden keskustella isosta kirjoista turvallisuusasioita, myös alueelliset kysymykset itäisellä Itä-Asiassa. Ja Japani voi myös sitten osoittaa olevansa eturintamassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, vaikkakin nyt vaikuttaa siltä, että Varsovan COP-kokouksen jälkeen tavoitteet ovat laskeneet. Taloudesta puheen ollen Abe esitti kolme linjaa, Abenomikaksi kutsuttu. Ensinnäkin valtiotaloutta pyritään elvyttämään ja helpottamaan verotusta. Nyt siellä on pikkusen elpymistä jo nähtävillä. Suurin haaste on kuitenkin, että täytäntöönpano kolmatta osaa, eli rakenteelliset uudistukset taloudessa me esittelimme meidän politiikkaamme makrotaloudellisen ja rahoitusvakauden takaamiseksi. Olimme kiitollisia ABEn politiikan hyvissä näkymisistä, varsinkin kuluttajiluottamuksen vahvistamisessa, mutta ennen kaikkea mikä on uudistusten menestys ollut tähän mennessä. Se on tietenkin nyt vasta alkumetreillä tämän hallituksen osalta. Se on nyt aika vakaa hallitus kuitenkin. Varmastikin seuraavat kaksi vuotta Barroso totesi, että hän on ollut huippukokouksessa seitsemän eri Japanin pääministerin kanssa viime vuosien aikana. Keskustelut eivät ole olleet helppoja siis meidän kesken. Turvallisuudesta sitten hän esitteli Japanin näkemyksiä myös hyvin aktiivisena toimijana alueellisen yhteistyön pohjalta. Japani on myös työstämässä uutta turvallisuusneuvostoa ja politiikkaa. Siellä on suuntaviivaohjelmia uusittu. Perustuslaillisesti uusitaan myös tätä toisin niin, että Japani voisi käyttää oikeutta itsepuolustukseen. Olimme kiitollisia siitä, että voidaan olla nyt aloitteellisempia Japanin puolellakin ajatellen alueellista ja paikallista turvallisuutta. Esitimme toiveen tehdä läheisempää yhteistyötä Japanin kanssa näiltä osin. Totesimme myös, että Japanin täytyy huomioida naapurien huolet. Ne ovat hyvin esillä olleet myös Korean huippukokouksen kanssa. Tokiosta selitettiin selkeästi, mitä se on käynnistänyt, mitkä ovat sen tarkoitusperät, ettei niitä tulkita väärin naapurin parissa. Korostimme myös meidän mielenkiintoamme tarjota oman panoksemme turvallisuuden asiassa niin, että voitaisiin miettiä myös Itä-Aasian huippukokouksen osalta rooliamme. Otimme sille myös turvallisuus- ja varuspolitiikan. Ennen kaikkea halusimme antaa poliittista pontta neuvottelulle vapakauppasopimuksesta – ja kumppanuuspuitesopimuksesta me korostimme vapakauppaneuvotteluissa sitä, että on tärkeää saada vakaa pohja neuvotteluille ja myös etenemissuunnitelma huhtikuun pohjalta. Siellä on uudelleen tarkastelulausekikin mukana. Korostimme sitä, että ei tämä ole mikään rutiiniasia huhtikuussa, kun siihen palataan. Halusimme tuloksia etenemissuunnitelman pohjaltakin varsinkin muissa kuin tarifiin liittyvissä kysymyksissä, mutta myös julkisissa hankinnoissa. Siitä on sovittu Japanin kanssa aikanaan, kun mietittiin neuvottelujen laajuutta. Pääministeri Abe totesi, että he haluaisivat 2014 loppuun mennessä molemmat sopimukset solmituksi, ja hän vastusti ehdottomasti sitä, että tulee mitään oikeudellisia kytköksiä poliittisen ja vapaakauppasopimuksen välillä tai että mitä poliittisia lausekkeita tulee sitten sopimuksiin. Tämähän nyt on jatkuvasti ollut esillä teemana kaikissa neuvotteluissa Kanadankin kanssa, Australian ja Uuden-Seelannin kanssa niin ikään. Ja siis myös Japanin kanssa kaikki ovat olleet tyytymättömiä meidän lähestymistapaamme. Hän esitti, että lähestymistapa ei oikein sovi suhteisiimme jotka perustuvat yhteisiin perusarvoihin, niin oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksiin, ja pyysivät meitä miettimään uudelleen kantamme ja selitimme jälleen kerran, mikä on järkeilymme taustalla olevat perusteet. Eli samanmieliset kumppanit voisivat kyllä tukea tätä, koska näin saamme vipuvoimaa myös tilanteissa, jotka ovat vakavia kysymyksiä, joissa tarvitaan poliittista koplausta sanoisin kuitenkin, että enpä usko, että hän oli kovin vakuuttunut meidän perusteluittemme jälkeen. Esi- keskustelemme myös energia- ydinturvallisuusyhteistyöstä, ydinjätteiden hoidosta ja sovimme, että molemmat osapuolet selvittävät tätä kumppanuuden osaltakin ja harjoitan korkean tason yhteistyötä horisontti 2020 pohjalta. Illallisella meillä oli alueellisia turvallisuuskysymyksiä esillä keskittyen varsinkin Aasiaan, Kiinaan, Itä-Aasian mereen, asemiin ja alueelliseen arkkitehtuuriin Myanmarin, Pohjois-Koreaan ja niin edelleen myös Afrikkaan. Pääministeri korosti, että Japani on huolestunut Itä-Aasian alueen vakaudesta. Japani on tiukkana, mutta kuitenkin kohtuullinen ollut. Se haluaa, että status quo säilyisi Japanin näkökulmasta, muuten tule uhkaa alueellisen vakaudella. Näiltä osin hän totesi, että vaikkakin hän tajuaa, että EUlla ei ole mitään erityisiä suunnitelmia poistaa asekauppakieltoa, niin pitäisi miettiä tarkemmin tätä vientiä. Me tietenkin olemme kiitollisia siitä, että Japani on käynyt vuoropuolua Kiinan kanssa. Sitoudumme käymään Kiinan yhteen kanssa keskustelua vielä myöhemmin tästä samasta aiheesta. Japanilaiset kertovat yhteyksistään Iraniin. Tuossa vaiheessa Geneve-keskustelut olivat käynnissä ja johtivat sitten menestykselliseen tulokseen, joka on nyt kaikille tuttu. Japanat kertovat omista yhteyksistään. Ulkoministeri oli käynyt Iranissa. Totesivat myös, että vahvasti tukevat näitä keskusteluja kolme plussan pohjalta ilmastonmuutoksesta. Puheen ollen ymmärsimme, vaikean tilanteen, jossa Japani on 2011 maanjäristyksen ja, ja ydinvoimaloiden sulkemisen jälkeen. Korostimme kuitenkin, että on erittäin tärkeää, että edelleen tukevat hyvää tulosta kansainvälisissä neuvotteluissa, että pyrimme olemaan mahdollisimman kunnianhimoisia sopimuksen laatiassamme 2015 asti. Varsovan olivat myös käynnissä jo tunnetuin tuloksin. Kokousten tai huippukokousten yhteydessä tavattiin myös Japanin elinkeinoelämän edustajia, keskuspankin johtajan ja me kuulimme myös edustustojen päälliköltä tietoja. Me tapasimme myös muita ministereitä, varsinkin kauppaneuvottelujen tiimalta. Tämä tässä noin yhteenvetona Japanin tuloksista. Kaikkien kaikkiaan hyödyllinen, hyvä huippukokous, joka antoi neuvotteluille uutta pontta. Jonkin verran keskusteltiin myös siitä, että meillä olisi seurantakokous aika piankin Ehkä ajatellaan, että ensi vuoden alkupuoliskolla sellainen voitaisiin järjestää. Totta kai, kun tulee vastaan huhtikuu ja uudelleen katsotaan sitten vapaa neuvotteluja, niin täytyy selvittää, mitä on poliittisen sopimuksen yhteydessä saatu aikaan. Se on tärkeä ajankohta ensi vuonna. Ensi vuosi muutenkin on erittäin tärkeä suhteessa me Japaniin. Jos sopii, sitten jatkan ja puhun Kiinasta. Kiina totta kai, siis tämä oli 16. ja 10. vuosipäivä meidän kattavassa strategisessa kumppanuudessamme ensimmäinen tilaisuus myös puheenjohtajalle tavata johtajat Kiinassa, vaikka ei erikseen kyllä tavattukaan, niin Presidentti Kiinan puolelta totesi, että hän kävi 2010 täällä Brysselissä. Van Rompuy ja Barrosokin ovat olleet Kiinassa. Tämä järjestettiin myös juuri kolmannen tapaamisen jälkimainingeissa. Siellä tehtiin tärkeitä päätöksiä. Vielä mietitään, mikä vaikutus niillä on. Mitä Kiinassakin on uudistuksia saatu aikaan. Siksi tämä oli loistava tilaisuus olla yhteydessä uuteen johtajiin, kuulla heiltä, mihin suuntaan Kiina on menossa. Huippukokousta edelsi tapaaminen ja illallinen ensi kertaa siellä Kiinan presidentti oli isäntänä yleensä. Presidentin luona käydään kohtalaisuusvierolla, mutta nyt meillä on aika merkittäväkin tapaaminen, joka meni yli ajankin jopa kuten illallinenkin meni yli ajan. Mielestäni ehkä silmipistävintä tässä olisi omasta mielestäni se, että ah, siinä oli hyvin myönteinen, rakentava ja varsinkin tyyli oli molempien johtajien osalta muuttunut. Tuskin me olemme ainoita, jotka ovat sen huomanneet. Paljon on spontaanimpaa lähestymistapaa, ei lueta suoraan paperista, enemmän vuoropuhelua – Huippukokouksissa hän tapana, varsinkin aasiallisissa yhteyksissä totta puheen on ollut se, että on varmasti käsikirjoitus, kaikki on hyvin muodollista, mutta nyt oli enemmän vuorovaikutusta, spontaaniutta, minä väittäisin luottamustakin enemmän. Hyvin hallitti myös eri aiheet, joista keskustelimme. Näin se ei ihan aina ole ollut. Tavoitteista puheen ollen mielestäni me pystyimme myös saamaan aika myönteisen ilmapiirin seuraavaa vaihetta varten suhteessamme, kun tämä nyt oli ensimmäinen tapaaminen huippujohtajien kesken. Me hyväksymme 2020 strategisen suunnitelman eri aloitteiden kanssa ja vuosittain tätä tarkastellaan. En peitellä sitä, että neuvottelut olivat kyllä aika hankalia näiltä osin. Ja spontaanius ja tämä poliittinen hymy ei aina välttämättä ollut läsnä, kun ajatellaan sitten itse eri hallinnon aloja. Siellä taisteltiin joskus pilkun paikastakin, mutta se kuuluu kansainvälisiin suhteisiin sekin. Ja viime kädessä kuitenkin aika hyvä asiakirja syntyi. Riittävä perusta myös viedä eteenpäin kunnianhimoisemmin seuraavina vuosina tätä kumppanuutta. Varsinkin pystyimme sopimaan neuvottelujen käynnistämisestä kahdenkeskisistä investointisopimuksista ja keskustelemaan myös siitä, miten hoitaa tiettyjä kauppariitoja. Me pyrimme kehittelemään myös uutta yhteistyössä, kestävässä kehityksessä, edistää yhteistyötä myös ihmisten välisessä vaihdossa. Kantona Kaslessa oli kuitenkin maahanmuutto- ja viisumikysymykset sen jälkeen, mitä maahanmuutto- ja liikkuvuuskysymyksissä oli keskusteltu jo lokakuussa, mutta tämä oli aika suuri pettymys. Oli aivan mahdotonta sopia yhteydestä ajatellen viisumipoikkeusneuvotteluista neuvotteluista diplomaattipasin osalta ja sitten mitä oli aikaisemmin sovittu vuoropuhelussa. Jatkamme keskustelua kiinalaisten kanssa, mutta tämä edellyttää vielä työtä. Molemmat puheenjohtajat esittivät huolensa ajatellen ihmisoikeustilannetta tai perusvapauksien tilannetta. Puheenjohtaja Van Rompuy kiitti kiinalaisia edistyksestä, varsinkin taloudellisissa ja sosiaalisissa oikeuksissa, mutta totesi, että EU uskoo, että vielä enemmän saataisiin aikaan liittymisiä, järjestäytymisiä ilmaisuvapaudessa. Haluamme edelleen jatkossakin kohentaa ihmisoikeusdialogia alueiden kesken jatkaa keskustelua siitä, miten voidaan parhaiten edistää yhteistyötä, yhteistyön tapoja. Sanoisin kyllä, että mitä EUn erityisedustaja Lambrinidis ihmisoikeuksien puolesta siis kävi Kiinassa syyskuussa, niin me pyrimme nyt saamaan lisää dynamiikkaa vuoropuheluun. Joskus se on ollut aika staattista vuoropuhelua. En halua nyt ylikorostaa tätä, mutta me kyllä yritämme saada siihen enemmän pontta. Keskustelussa otettiin esille myös kotimaan kysymykset, talous, kauppa, kahdenkeskinen yhteistyö, kuten myös paikalliset kansalliset kysymykset, väistämättä Iran, koska neuvottelut olivat käynnissä, Syyriä. Sanoisin kuitenkin, että kiinalaisten puolelta viestittiin, jos ajatellaan Itä-Aasian meriä tai saarikiistoja. Ne ovat kahdenkeskeisiä asioita, ei niitä pidä tuoda monenkeskeisiin suhteisiin. Ja niitä hoidetaan asianomaisten maiden kanssa. Voitte kuvitella, että Hykkösen erilaisia viestejä oli kyllä nyt Pekingissä kuin oli Tokiossa. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että kyllä meilläkin on oma, oma osamme tässä ajatellen tuon alueen vaurautta ja myös ajatellen esimerkiksi merioikeutta ja oikeutta vesiin. Me kehotamme kaikkia osapuolia käyttämään diplomatiaa ja politiikkaa jännitteiden selvittämiseksi, jotta löytyisi ratkaisuja. Varsinkin ajatellen Kiinan ja ASEANin keskusteluja käytännön säännöistä. Kuten sanoin, Agenda 2020 keskustelut aika hankalia ja niistä saatiin tuloksia vasta sen jälkeen, kun päät, muutettiin keskustelut huippukokouksen osalta, sitten muutettiin pilkunpaikkaa siellä täällä perjantai-iltana. Ja sitten saatiin aikaan sopimus. Mutta kuten totesinkin, sinällään ihan tasapainon paketti. Se on kuitenkin työn alla koko ajan, kuten Barros on todennut. Sitä voidaan päivittää tavan takaa uusia muilla huippukokouksilla. Tämän lisäksi saimme sinne viittauksen mahdolliseen EUn osallistumiseen Itä-Aasian huippukokoukseen. Se on aikamoinen läpimuuto, vaikkakin Kiina edelleen inttää, että sen täytyy perustua kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen. Sitten turvallisuudesta puolustuksesta sovittiin, että lisätään vuoropuhelua niiden osalta, myös ajatellaan meriturvallisuutta varsinkin, kun ajatellaan merirosvoilun torjumista. Olemme miettineet myös, että voitaisiin torjua merirosvoilua yhdeisin voimiin. Ehkä ensi vuonna tätä selvitellään. Tämä nyt on lähinnä Kiinan huippukokouksesta. Emme oikein onnistuneet avaamaan keskusteluja oikeusvaltioperiaatteesta. Sitä me saaneet edes mukaan sinällään, vaikkakin mikä nyt on mielenkiintoista, niin se on kuitenkin liittyy myös kolmanteen täysistuntoon. mutta kuitenkin oikeudellisista hallinnosta asioista ehkä aloitellaan keskusteluja niin, että voidaan sitä myöden vaihtoa lisätä, varsinkin tällä tärkeällä saralla. Sitten lopuksi ihmisten välisestä yhteistyöstä, kulttuurivaihdosta, nuoriso, viisumi, maahanmuutto ja kestävä matkailu. Ja mitä huippukokouksesta jäi käteen vielä, oli sitoumus saada aikaan kattava sopimus, koska neuvottelut on käynnissä maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä, niin että voitaisiin aloittaa klusteriyhteistyö pk-yritysten osalta ja aloittaa myös keskustelu innovatiivisesta yhteistyöstä. Ja kävimme myös keskustelua kaupungistumisesta. Mäkin olen paljon paikalla kaupunginjohtajia sekä EU-sta että Kiinasta oli läsnä. Me sovimme myös vuotuisesta kehityskeskustelusta. Me allekirjoitamme erinäisiä sopimuksia, muun muassa teollisista tekijänoikeuksista, yhteinen julkilausuma energiaturvallisuudesta ja myös aiekirjayhteistyöstä elintarvike- ja bioteknologiakysymyksissä. Eli ihan aktiiviset kaksi päivää. Siellä oli bisnesfoorumi, kaupungistumisfoorumi, jotka keräsivät paljon yleisöä, käsittelivät paljon asioita. Jos ajatellaan vielä, että strategiset suhteittamme kymmenvuotispäiväkin oli vielä kyseessä, niin saimme hyvän alustan viedä tätä eteenpäin seuraavalla jaksolla. Ilmiselvästi edelleen on avoimia kysymyksiä, erimielisyyksiäkin kaupassa, ihmisoikeuksissa, mutta sanoisin kuitenkin, että kaiken kaikkiaan ilmapiiri oli rakentava ja myönteinen. Uskon, että erimielisyydet voidaan selvittää myös yhteisten haasteiden pohjalta, varsinkin kestävässä kehityksessä väestönmuutoksessa, Kiinan ja valtavassa kaupungistumishaasteessa tulevalla kaudella. Varmaankin meidän asiantuntemuksemme voisi olla hyödyksi heille. Sen halusin sanoa Kiinan huippukokouksesta, mutta totta kai olen valmis kertomaan yksityiskohtaisemmin vielä ja vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Mr. Salafranca. Kiitoksia herra Slafranka sitten. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia herra Salevan tästä mielenkiintoista selostuksesta, jonka välititte. Kun oletteko EU, ulkosuudenhallinnossa arvioineet näitä päätöksiä, joita on tehty Kiinan eh, politiikassa, mitä tulee toimenpiteisiin sosiaalipolitiikassa, eh, ja näissä uudelleen koulutusleirikysymyksissä. Me olemme olleet hiukan osa näistä, näistä asioista. Ja erityisesti tämä uusi Kiinan politiikka, joka keskittyy talouspolitiikkaan. Tässä puhutaan hajauttamisesta, puhutaan siitä, että eh, monet päätökset, joita on tehty, niitä ei enää tehdäkään virallisella tasolla, mistä tasolla enää siinä määrin kuin aikaisemmin. Ja nyt tässä haluaisin kuunnella, kuunnella teiltä mielipiteen ja minkälaisia tavoitteita tämä uusi Kiinan johto on asettanut. Haluaako se kaksinkertaista se on bruttokansantuotteen ja näin myös tulotason per asukas. Sitten te viittasitte niin yhteen asiaan, joka vaikuttaa neuvotteluihin Kanadan kanssa. Me tulemme esittämään täysistunnossa Rova Jäkelin mietinnön asiasta. Tällä hetkellä keskustelemme joidenkin kollegojen kanssa, kuten herra Peterlen kanssa, Japanin mietinnöstä ja sitten tänäänhän meillä on USAsta vieraita ja tärkeästä aiheesta keskustelemassa herra Osalevan viittasi ongelmiin, joita on, joita liittyy näihin sopimuksiin. Ja tämä, tähän demokratian lausakkeeseen haluaisin tietää, miten te aiotte ulkosuudenhallinnossa ja komissiossa käsitellä tämän ongelman ratkaisua. Mielestäni tiettyä oh, pedagogiikkaa tässä tarvittaisiin, sen pitäisi kuvata uistaville ja liittolaisillemme, että demokratian lauseke, niin kuin kaikki sopimuksen eri osatekijät ovat kahdenkeskisiä vastavuoroisia, ja näin ollen molemmat tätä edellytetään. Haluaisin tietää, miten te esitätte näitä asioita, mihin te keskitytte, koska kerran sopimus USA kanssa ilmeisesti on siinä on löydetty tällainen mielikuvituksellinen ratkaisu siinä mielessä, että sopimuksen tulokset, otetaan huomioon periaatteet, jotka innoittavat molempia osapuolia, mutta haluaisin kuitenkin tietää, miten näistä kareista päästään eteenpäin. Tiedän, että tämä on todellinen huolenaihe meidän joukossa ja olisi tärkeää mielestäni kertoa heille, että missään tapauksessa demokratian lausekkeen ei pitäisi aiheuttaa näitä maita mihinkään vaaraan, koska usein näissä maissa on korkeat demokratiset standardit ja siksi tästä ei pitäisi tuntea mitään huoltakaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Mr. Herra Tannock, Kiitos. Hienoa nähdä David sinut täällä. Nämä ovat tärkeitä strategisia kokouksia selkeästi ja useita kysymyksiä. Ensinnäkin EU-Japani ja vapaakauppasopimusajatus. Miten se sopii pitkän aikavälin strategisen ajatteluun? Tähän trans Tyynemeren yhteistyöhön. Minun visioni olisi vapaakauppa-alue, joka ulottuisi Pohjois-Amerikasta sitten Latinalaisen Amerikan rannikko, Kolumbia, Peru, Meksiko, Kanada, Yhdysvallat ja sitten ulottuisi tuonne Tyynevaltameren isoihin demokratioihin, kuten Japani. Mitenkäs komissio tämän näkee keskipitkällä pitkällä aikavälillä? Entäs Japanin talous? Toimiiko se tällä hetkellä? Entäs sitten Japanin suhteet oli aika muutama vuosi sitten, kun demokraattinen puolue oli vallassa, että oli tällaista suuresta lähentymisestä ajatus. Nyt on viilentynyt kovasti ja täytyy sanoa, että kiinalaisten lausunto vain muutama päivä sitten, että he alkavat kontrolloida Dejutiaan ilmatilaisille, se on kovin hälyttävää jopa provokaatiosta ja eskalaatiosta voitaisiin puhua. Amerikkalaiset ovat olleet äh, aika äh, varuillaan siinä. Onko Estonilta EUlta tässä lausuntoa? Ja jos mitä vihamielisyyksiä äh, syttyisi näiden kahden suuren vallan välillä, niin sillä olisi hyvin laajalle leviävät vaikutukset pelkästään alueen suhteen kaukoyhdessä, vaan ihan globaalisti mielestäni. Niin Täytyy tunnustaa, että minulla on tässä intressi. Olen Taiwanin ystävien puheenjohtaja, se on myös osapuoli ja kantaja siinä. Ja heidän historialliset vaatimuksensa ovat vaivammat kuin muiden, mutta PRC nyt näyttää olevan promotoimassa omia merialueisiin liittyviä vaatimuksia. Kiinan merellä heillä olisi konfrontaatio Filippiineillä viime vuonna. He ovat olleet aika tiukkoja Vietnamin suhteen, jossa me näemme itse merintarinnan. Tietysti kommunistihallinto siellä Vietnamia. Asiani mainitsitte, ja mikä se on sitten asiani rooli? Ja sen käyttäytyminen. Sitten Taiwanin presidentti ja sen rauhansuunnitelma Miten se on tähän asti toiminut? Sitten ihan kotimaan rintamalla enemmän. UK on ilmoittautunut, että, että viisumikäytäntöjä virtaviivastetaan Schengenin kanssa, että jos kiinalaiset saavat Schengenin viisumin, niin sitten saavat ulkoonkin viisumin. Tämä tehtäisiin sitten virallisesti komission kautta vai onko tämä jotain sellaista, joka tehtäisiin kahdenvälisesti UK kanssa koordinoimalla paikallisten lähetystöjen kanssa paikan päällä, koska UK tällä hetkellä menettää Kiinan matkailun markkinaosuuksia Pariisille ja Roomalle ja tähän täytyy puuttua selkeästi muuten. UKssa hävitään sillä, että on eri järjestelmä kuin Schengen, mitä tietysti tarvitaan, se on hyvin tärkeää meille, mutta joka tapauksessa selkeästi, jos saa Schengen viisumiin ja sitten on hyvässä uskossa toimia, niin pitäisi päästä aika helposti myös ukohon. voiceless chairman. I'm very impressed by that. Olen todellakin vaikuttunut. Puheenjohtajakin on paikalla. Ei enää ole siellä. Tyhjälle tuolla kun minä puhun. No kiitoksia herra O'Sullivan. parisseikkaa, seikkaa selontekoon liittyen siihen, mitä Charles viittasin. Haluaisin enemmän tietoa siitä, mitä on ollut vireille Kiinan ja Japanin suhteessa, mutta pari asiaa erityisesti Japanin osalta. Ensinnä ennen kaikkea. Voisitko enemmän kertoa siitä, mikä tilanne on suhteessa Koreaan, varsinkin Pohjois-Koreaan? Entäpä toiseksi, käytiinkö keskusteluja ydinvoimalla onnettomuuksista Japanissa ja mitä vaikutuksia niillä saattaa olla alueellisesti. Sitten Kiina. Kaksi erityistä kysymystä, jotka ottaisin esille, kuten usein olen ottanut. Ensinnäkin tämä häpeällinen kanta, joka Kiinalla on YKssa ja turvallisuusneuvostossa Syyrian liittyen. Ehkä tässä voitaisiin vähän tiukemmin harjoittaa painostusta. Minä väittäisin, että kun ajan Syyrian tilaa nyt, niin se ei johtu johtuu pelkästään paljon siitä, että Venäjä ja Kiina eivät ole kovin järkeviä olleet turvallisuusneuvostossa. No, tärkeää ottaa tämä esille. toiseksi olemme huomanneet, vai mitä, että Kiina on vauhdilla menossa Afrikkaan kaupan merkeissä. Vaikuttaa siltä, että se tukee myös muita mutkitta kaikkein pahimpia diktatuureja – kun se puolustaa Kiinan talous- ja rahoitusintressejä, eiköhän meidän pitäisi jatkuvasti ottaa se esille heidän kanssaan. Heillä on oikeus käydä kauppaa kenen kanssa lystävät, kuten meilläkin on oikeus Euroopan unionissa, mutta sillä on omat seurauksensa. ajatellaan varsinkin joitakin hallituksia, niiden käytöstä varsinkin. Siihen pitäisi ottaa kantaa. Thank you very much. I give the floor to Mr. Mirjan. Kiitos, herra Mirjam Mon. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia. Puheenjohtaja kiittäisin herra Usalivani ja hänen katsauksesta on todella mielenkiintoinen. Minulla on muutama kysymys ja tavallaan näitä on jo, näihin on viitattu muissa puheenvuoroissa. Konkreettisesti ajatellen, kun ajatellaan näitä huippukokouksia. Minkälainen ilmasto siellä, ilmapiiri siellä oli? Olemme nähneet, että jälleen jännitteet ovat nousseet Kiinassa koskien näitä saarikiistoja. Sitten japanilaiset kiinalaiset, he ovat, ovatko he osoittaneet jotakin kiinnostusta neuvottelusta koskien näitä kauppa- ja investointikumppanuussopimusneuvotteluita? Ja miten te näette sen, että kiinalaiset ja japanilaiset näkevät uudistusprosessin, jota täällä EU-ssa viedään eteenpäin? Me olemme tavallaan rakentamassa talousunionia pankkiunionia, jotta toimittaisiin, tuettaisiin emua. Onko, kiinnostaako tämä muutos Euroopassa siellä? Ovatko kiinalaiset ja japanilaiset kumppanit jotenkin arvioineet tätä tilannetta täällä Euroopassa? Kiitos. Thank you. The last speaker on my list. Kiitos viimeisenä. Herra Short puhujana. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Salivanille hyvin laajasta selonteosta. Kolme lyhyttä kysymystä. Mainitsitte energiaklusteriyhteistyön. Mikä rooli sillä on ollut ja saisiko siitä lisää tietoa? Mukaan lukien molemmat osapuolet yhteistyössä koskien Kiinan ympäristön tilaa. Talviaika lähenee ja se on tietysti haastava tilanne. Mitä se tarkoittaa konkreettisesti energiaklusteriyhteistyö? yhteistyö? myöskin taloudellisten toimijoiden kannalta Kiinassa. Toinen kysymys. Nyt VT on yhdeksäs ministerikonferenssi ja siihen liittyvä yhteistyö. Monenkeskisiin kauppasuhteisiin on viitattu. Onko yksityiskohtaisempaa yhteistyömuotoa, jota on, olisi ilmaista huippukokouksen aikana. Kolm, sitten kolmas kysymys, NSA-kysymys. Sen rooli neuvotteluissa huippukokouksessa keskustelun aikana. Ja tässä mielessä maailmanlaajuinen salaisten palveluiden valvonta Saksan aloite YK on sisällä päätöslauselmaa yksityisyydestä ja velvoitteesta ottaa muita maita mukaan, kun tätä lähestymistapaa haluttaisiin tukea. Tuli vielä puheenvuoropyyntö. Herra Severin. Kiitoksia kovasti onnittelut teidän ylennyksenne johdosta. Kiitos Salivanille myös kattavasta alustuksesta. Yksi lyhyt kysymys. Vaikuttaa siltä, että kiinalaiset ovat aika huolissaan. Heillä on kysymysmerkkejä siitä, mikä on merkitys ja seuraus meidän TTIP-kysymyksellä teolliset tekijänoikeuksilla. Tuliko se siellä huippukokouksessa? Jos tuli, niin miten te arvioitte Kiinan huolia? Miten me voisimme huomioida sen? Thank you very much. Uh, that... Kiitos kovasti. Tässä kaikki kysymykset. Halukkaat puhuivat, kysyivät, joten takaisin herra Salivanille. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän valiokunnan jäseniä varsin kattavista kysymyksistä. Yritän nyt tehdä niille oikeutta kykyinen mukaan. Herra Millamond otti esille Euroopan talon. Ehkä lähden liikkeelle tästä, koska selvästi sekä presidentti Van Rompuy ja puheenjohtaja Barroso selittivät kovastikin tätä taloudellista tilannetta molemmissa huippukokouksissa ja esittelivät mielestäni selkeän viestin tiettyä vaatimatonta edistystä ja vakauttamista on saatu aikaan ja kasvumahdollisuuksia on ilman, että nyt liikaa yritettiin mainostaa ja parantaa tilannetta eikä aliarvioitu haasteita, joita vieläkin Euroopan taloudessa on. Molemmat puheenjohtajat äh, sanovat minulle, että se mikä on todella silmiinpistävää ja näin täällä molemmissa huippukokouksissakin on, että enää ei ole tällaista suurta huolestuneisuutta Euroopan taloustilanteesta, jota oli vielä vuosi, kaksi vuotta sitten esillä. Joten mielestäni kansainvälinen yhteisö on tavallaan hyväksynyt sen, että Eurooppa on tehnyt paljon siitä, mitä sen pitikin tehdä korjatakseen kristilanteita, olemme läpikäyneet ja olemme oikealla tiellä. Jälleen korostan, ei ole mitään syytä suuren itsetyytyväisyyteen, koska haasteita on niin paljon, mutta paljon vähemmän tällä kertaa korostettiin, vaadittiin tätä vakuutteluta, rauhoitteluja, taloustilanteestamme täällä Euroopassa. Tässä yleistä siellä tavallaan hyväksytty, että Eurooppa on kulkenut jo pitkän matkan viimeisen parin vuoden aikana, tehnyt monia rankkojakin asioita, joita on tarvittu kriisin purkamiseksi ja nyt Eurooppa on paljon paremmassa kunnossa tämän takia. Sitten herra Franka kysyi täysistunnosta ja uudistuksista. Suorastaan me vieläkin tutkimme kaikkea tätä, koska täytyy olla aika varovainen, ei pidä rynnätä johtopäätöksiin vain jonkun asiakirjan pohjalta, koska mikään näissä maissa ei ole ihan siltä, miltä näyttää kirjallisessa muodossa, mutta ensimmäisenä katsotun katsottuna tämä on varsin mielenkiintoista kehitystä. Selvästikin Kiinan viesti ja johtajan viesti on, että tämä on varsin huomattava uusi reformi ja se liittyy ihmisoikeuskysymyksiin mukaan lukien yksi lapsipuoli, yhdenlaisen politiikka, se, että poistetaan tämä uudelleenkoulutusleiri, toiminta, vapautetaan ihmisiä, ihmiset voivat vapaammin muuttaa maan sisällä. Presidentti Xi Jinping puhui aika hienostikin erilaisista haasteista, kun siirrytään maaseudulta kaupunkiympäristöön. Kiina, Kiina haluaa varmistaa, että tämä tapahtuu niin, että se ei lisää slummeja tai kaupunkien köyhiä, niin kuin on tapahtunut muualla päin maailmassa, kuten esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa, joten mielestäni selvästi kyllä on vahva tunne siitä, että nyt on lähdetty uudella tavalla liikkeelle näissä kysymyksissä taloudellisesti ajattelen ehkä kaikkein mielenkiintoisimmista on tämä valtion yritysten uudistaminen. Se on ollut taakkana Kiinan taloudelle selvästikin, joten me nyt sulattelemme kaikkea tätä uutta tietoa ja me odotamme nähdäksemme, miten tämä sitten käytännössä kaikki toteutuu kun aletaan täytäntöönpanna uudistuksia, mutta viesti, joka vahvasti välittyy johdolta, oli se, että tämä on merkittävä paketti uudistuksen tarkoituksena on tarttua erinäisiin haasteisiin, maaseutu, kaupunkihaasteeseen, kestävän taloudellisen kehityksen haasteeseen, itä, länsihaasteeseen. Itäistä rannikkoa ei saa liikaa kehittää ja sitten taas toinen rannikkopuoli jää alikehityksen tilaan. Monin tavoin voidaan nähdä, että tämä on varsin kattava paketti ja varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämä, siellä ei juurikaan kyllä puhuta poliittisesta uudistuksesta, joten ei ole mitään suuria todisteita siitä, että tällä hetkellä olisi mitään aikomusta dramaattisesti muuttaa poliittista tilannetta. Ja sitten näemme tietysti, miltä, miten tämä toteutuu käytännössä tulevaisuudessa. Sitten minulta kysyttiin olennaisista lausekkeista sopimuksissamme, keskeistä lausekkeista. Minulla ei ole mitään yksinkertaista vastausta tähän kysymykseen. Te tiedätte tilanteen, joka on se, että meillä on varsin vahva neuvotteluvaltuutus korostaa, pitää kiinni näistä poliittisista lausekkeista sopimuksissamme ja korostaa tätä yhteyttä poliittisen sopimuksen ja minkä tahansa kauppa- tai alakohtaisen sopimuksen välillä. Me tiedämme syyt, miksi me tätä toivomme. Haluamme antaa tästä vahvan sanoman, että mikä tahansa alakohtainen sopimus, jonka teemme, aina alistetaan vielä tietynlaiselle poliittiselle ehdollisuudelle, jos me haluamme, jos sitten sellainen tilanne maailmassa, jonka kohdalla emme enää tavallaan luota heidän kykyynsään pystyä noudattamaan ihmisoikeuksia ja poliittisia ehtojamme, ja silloin meillä olisi tilaisuus ja mahdollisuus keskeyttää sopimuksen täytäntöönpano. Ja on selvää, ja mielestäni meidän pitää nyt puhua tästä suoraan, että aika monet kumppanimme ovat sitä mieltä, että me pyydämme heitä hyväksymään tällaisia lausekkeita. Ei se on syvästi loukkaavaa. Me olemme yrittäneet selittää, että niin, nämä ovat vastavuoroisia. Me itse sitoudumme ihan samalla tavalla näihin vastuukysymyksiin mutta he näkevät kuitenkin tämän täysin sopimattomana. Me olemme myös yrittäneet selvittää, selittää sitä, että meille haasteena on se, että jos me tekisimme poikkeuksia tässä asiassa, silloin saattaisi tulla vaikeaksi tietää, mihin raja vedetään jatkossa, koska aina sitten tulee debatteja joidenkin maiden kanssa, esimerkiksi tämä asia on aivan selvä, sitten muiden kohdalla tässä tulee hiukan hankalampaa. Mutta aivan suora, suoraan sanottuna emme ole vielä löytäneet tapaa vakuuttaa kumppaneitamme, erityisesti niitä, jotka otitte esille, siitä, että tämä on mikään hyvä idea. Me pohdimme ja tutkimme kieli, sanamuotoa, yritämme miettiä, voisimmeko äh, sanamuodoilla tavallaan kiemmoilla tästä vaikeudesta eteenpäin. Siis Kanadan kanssa tästä on tulossa nyt ensimmäinen konkreettinen tapaus mahdollisesti, jossa on onnistuneet kauppaneuvottelut ja poliittisesta sopimuksesta myös on neuvoteltu onnistuneesti, mutta ei ole saatu sopimusta poliittisesta lausakkeesta kuitenkaan aikaan. Ja selvästikin neuvosto, joka päätti tästä kannasta yksimielisesti, sen joutuu, se joutuu ottamaan tämän tilanteen huomioon, mutta emme ole vielä täysin luopuneet siitä, ettemmekö löytäisi sellaista kielimuotoa ystävällismielisten liittolaisten kanssa, että saataisiin tavallaan tämä ympärä, ympärä, ympärä täytettyä. Sitten mitä tulee muihin kysymyksiin, joita tuli esille erityisesti kaupasta. Molemmissa huippukokouksissa Japanin ja Kiinan kanssa minun täytyy sanoa, että TTIP-sopimusta ei mainittu mitenkään erityisesti, se mainittiin mennen, mutta se ei tullut esiin minään ongelmana. Japani korosti sitä, että he ovat sitoutuneet trans, äh, äh, tyynä, tai se, he, tämä ei vähennä, miten nämä muut sitoumukset eivät vähennä heidän sitoumusta meidän suuntaamme. Molemmat ovat täydentä, toisiaan täydentäviä. Ja vastauksena herra Tanokille. Mielestäni meidän täytyy olla realistisia. Me toivomme, ja herra Scholz otti tämän myös esille VTOsta, näyttää siltä niin kuin voitaisiin viedä loppuun menestykseksi Balin konnukerissa. Silloin on tavallaan hiukan edistetty Dohan agendassa. Se nyt tuskin on hyvä asia, mutta kaikki ovat sitä mieltä, että monenkeskiset tulokset ovat paljon parempi tulos, jos niihin vain päästään, mutta vieläkin puuttuu paljon VTOsta tahtoa, että saataisiin aikaan globaali kauppasopimus. Siksi me varmasti tulemme jatkamaan näitä kahdenkeskisiä järjestelyitä, mutta olette ihan oikeassa, herra Chanok. Jos Aasian Tyynemeren valtiot solmivat tällaisen TTIP-sopimuksen ja meillä on taas vapaakauppasopimus Meksikon kanssa. Jos meillä on vapaakauppasopimus USAn kanssa, Kanadan kanssa, niin silloin tämä alkaa kaikki loksahdella paikoilleen. Ja minä todellakin toivon, että jossain vaiheessa palaamme sitten kaikki Geneveen ja mietimme, miten tämä saadaan monenkeskiseksi, niin että kaikki hyötyvät tästä mahdollisimman laajasti, mutta tilanne on nyt kuitenkin tämä. Sitten mitä tulee suhteisiin tällä alueella, ne ovat vaikeat mielestäni, on moninaisia ongelmia, aluekiistakysymyksiä, kysymyksiä Tähän liittyy tällaista tuntemusta historiallisista vääryyksistä, joita on tapahtunut alueella. Ja luonnehtisin tätä tavallaan niin, että Kiinassa on, Aasiassa on alue, joka etenee huomattavasti taloudellisesti ja etenee valtavasti eh, taloudellisessa vastavuoroisuuskysymyksessä, mutta sillä on kuitenkin aika heikko turvallisuusrakennelma ja olen kuitenkin periaatteessa optimismi ja uskon, että kaikki kyllä sutkiutui hyvin, mutta tämä on sellainen alue, että jos jännitteitä ei kunnolla hoideta, niin saattaisi syntyä jonkinlaisia konfrontaatioita. Me tunnemme omasta traagisesta historiastamme Euroopassa, että joskus nämä tilanteet voivat pahentua huomattavasti. Monet ihmiset puoltavat sitä, että pitäisi miettiä uuden tyyppistä aasialaista turvallisuuspolitiikkaa arkkitehtuurin, että kaikki osapuolet voisivat tavallaan kanavoida nämä kiistakysymykset poliittiseksi diplomaattiseksi toiminnaksi, eikä syntyisi mitään kahdenkeskistä yhteenottotilannetta, konfliktitilannetta, mutta monia jännitteitä siellä on. Suhteet Korean ja Japanin välillä eivät ole kovinkaan erinomaiset, samoin suhteet Kiinan ja Japanin välillä ovat aika jännitteiset. Samoin sitten Kiinan ja Kaakkois-Aasian maiden välillä on tällaista huonoa jännitettä. ASEAN, on, ASEAN niin tuki on tietysti tärkeä pilari meidän kohdallamme. Ja toivottavasti siellä voidaan sopia käytännössäännöistä, jotta voitaisiin tätä kautta saada aikaan jotakin laajempaa turvallisuuden alalle. Herra Chanok, te otitte esille viisumikysymyksen. En kyllä rehellisesti sanottuna tiedä käytännössä, miten tätä voidaan kehitellä, mutta olen samaa mieltä teidän kanssanne. Tietysti jos sallitte, niin niin olisi parasta, jos Irlanti ja UK liittyisivät Schengenin silloin, niin joutuisi kantamaan passia mukana, niin kun menen kotiin, siellähän minä oikeastaan pelkästään enää tarvitsenkin. Ja si- olisi paljonkin merkitystä sillä, jos meillä olisi yhteinen viisumijärjestelmä kaikilla, kaikkien jäsenvaltioiden kesken, mutta jonkinlaista vaihdettavuutta Schengenin ja kansallisten viisumien välillä, niin se olisi tietysti varsin tervetullutta ja varmasti monet kumppanimmekin toivoisivat tällaista yhteistyötä. Sir Robert taisin jo puhua Japanista ja Koreasta. Sitten ydinonnettomuudesta on ihan selvää, että Japanilla on valtavat haasteet energiapolitiikassaan edessä. Tämä heijastuu ikävä Kyllä, myös siinä, että he ovat vähentäneet keskiaikan välin tavoitteitaan, mitä tulee päästöjen vähentämiseen, koska he eivät ole vielä pystyneet ratkaisemaan, miten voivat turvallisesti aloittaa, käynnistää uudelleen monet ydinvoimalansa. Minä korostin sitten tarkoittaisin sitä, että me ymmärrämme tämän tilanteen, tilanteen mutta luotamme edelleenkin Japanin liittolaisena COP ilmastoneuvotteluissa, eikä tämä pitäisi saada heitä vähentämään kunnianhimoisia tavoitteitaan ilmastokysymyksissä. Sitten Syyriasta niin minä aina olen tuntenut näissä keskusteluissa ja neuvotteluissa, että kun puhumme Kiinan kanssa Syyriasta, niin silloin olemme tavallaan ihan kaikesta samaa mieltä, paitsi sitten tästä viimeisestä loppuasesta, kun pitäisi jotakin tehdä. He ovat samaa mieltä kaikista analyysistä, mutta heidän johtopäätöksensä on, että ei ole mitään keinoa sille, että ulkomaailma puuttuisi tähän, heistä siitä ei ole mitään hyötyä. Minusta tämä on reilu epä, erimielisyys, mutta me pahoittelemme sitä kuitenkin. Mutta toisaalta haluaisin korostaa, että Kiina on ollut erityisen rakentava kumppani Iran neuvotteluissa. Kathy Ashtonkin on julkisesti tunnustanut, että Kiina oli arvokas kumppani näissä neuvotteluissa ja sillä oli varsin myönteinen rakentava rooli. Ei olisi reilua siis sanoa, että kaiken kaikkiaan on iso ongelma suhteissamme Kiinan kanssa, mutta Syyria kyllä, ikävä kyllä on tällainen ikävä erimielisyyden kohde ja varmasti kaikki jaamme sen, että humanitaariset seuraukset Syyrian tapahtumista ovat todella traagisia ja aiheuttavat suurta huolta. Sitten Afrikasta. Me olemme sopineet siitä, että käymme kehitysyhteistyövuoropuhelua ja keskustelemme näistä kehityskysymyksistä. Te olette oikeassa. On erilaisia lähestymistapoja vallalla. Meidän pitää pitkin pitää pitää kiinni omista arvopohjaista ihmisoikeuskysymyksistä. me Minustakin jotkut Afrikan maat ovat alkamassa ymmärtää, että, että ei Kiinankaan mukana ole mitenkään ilmaista hyvän tekeväisyyttä ja ehkä tämä aikanaan sitten tasapainottuu ajan mittaan, mutta Kiina selvästikin tulee olemaan tärkeä toimija kehitysmaissa, erityisesti Afrikassa, ja me varmasti tulemme olemaan heidän kanssaan yhteistyössä mahdollisimman rakentavassa hengessä. Sitten energiapolitiikasta ehkä tässä puhun jo vähän liian pitkään, en halua käyttää liikaa aikaa, mutta tästä asiasta kuitenkin, niin EU 2020 paketissa, josta sovimme Kiinan kanssa, siellä on tällainen energiadialogikohta, jossa puhutaan globaalista energian toimitusvarmuudesta, puhumme myös energialainsäädännöstä, siellä käsitellään standardien muodostamista, yhteistyötä vähähiilisissä teknologioissa ja miten tehostetaan esimerkiksi EU-Kiinan puhtaan energian keskuksen työtä, joka rohkaisee yrityksiä osallistumaan siihen, että vähentävät hiilipäästöjään. Ja edelleen on mahdollisuus käsitellä ydinenergian kehitystä turvallisesti Euratom-sopimuksen yhteydessä Kiinan kanssa. Ja sitten vielä loppuksi mainitaan se, että vahvistetaan yhteistyötä energiasääntelyssä tai edistetään parhaimpia käytäntöjä. Tämän tyyppisiä kysymyksiä tulee esille, josta neuvottelemme sitten aihe, jonka olisimme halunneet mukaan huippukokoukseen, mutta sitä, siitäkin ei pitänyt oli vihreä kasvu tulevassa maailmassa, koska mielestämme meillä on paljonkin yhteistä tässä vihreän kasvun kysymyksessä, niin kuin te ihan oikein sanoitte. Kuka tahansa, joka on vieraillut Kiinassa, erityisesti Pekingissä, niin tietää kyllä, kuinka vakavia ongelmia siellä oikein on ympäristön kannalta. Ja mielestäni tämä on asia, jonka myös väestö siellä ymmärtää. Ja he ymmärtävät, että heidän pitää reagoida ihmisten tuntemaan huolen, ja tämä on osa kolmatta uutta ohjelmaa. Ei mainittu mitenkään yksityisyyskysymyksiä eikä tietosuoja-asioita, jotka otitte esille puheenjohtaja. Toivon, että olen vastannut nyt mahdollisimman kattavasti kysymyksiin. Kiitän teitä, jos jotakin unohtui tai tarvitsette lisätietoa, niin mielellämme välitämme sitten kahdenkeskisesti tarvittavan tiedon. Kiitos. We come now to the next point. Kiitos, siirrytään seuraavaan kohtaan. Se on keskustelu ulkoisuuden hallinnosta. Valitettavasti puoli yksi. Pierre Vimo on vielä sanomilla, että pääsee, mutta on nyt perunut tulonsa. Saattaa olla meidän tuuriamme, että toimenpäivä pääsihteeri tai hallintopääjohtaja David Sullivan ottaa tämän tehtävän. Ja että että jos Karoblis on liittynyt kokoukseen, niin siitä toivotan tervetulleeksi. Te ehkä voitte nyt sitten alkaa alustaa. Tiedämme, että kun me, meillä on monista asioista parlamentissa päätetty mietinnöissä, että samaan tapaan, miten ne sitten näkee korkea edustaja varapuheenjohtaja. Meille, meitä vähän huolestuttaa se, että monet, monia oikeita tietoja on niissä raportoissa mietinnöissä, mutta kun näemme tämän puuttuvan kunnianhimon, että näitä huomioita voitaisiin myös toteuttaa. Koska jos sen kanssa odotetaan uutta komissiota, uutta parlamenttia ja uutta korkea edustaja. Ja sitten kun he ovat tehtävinsä perehtyneet, niin kaksi vuotta mennyt hukkaan. Se tieto, mikä nyt tällä hetkellä on, niin tietyillä aloilla se pitäisi laittaa käytäntöön. Siitä voidaan hyötyä. Ja tiedetään, että Afganistanin jälleenrakennuksessa on paljon saatu aikaan Ja käytän tätä sanontaa, että lasi on puoliksi täynnä. Mutta toimivana täytyy myös keskittyä ja tässä haluaisimme vähän enemmän kunnianhimoa. Myöskin ne kohdat, joita olemme kritikoineet, että komission ja ulkosuhdehallinnon yhteyttä pitäisi parantaa sitä kautta, että korkea edustaja hänen täytyy ottaa myös komission varapuheenjohtajaroolista vaari tiukemmin. Eli olisi omistajuutta, ei kilpailuasetelmaa, ja tässä täytyy tehdä yhteistyötä. Se on tietysti ainoa tapa, jossa klusterin rakentamista voidaan edistää. korkean edustajan ja ulkoisista vastaavan komission jäsenen kanssa että saadaan synergiaetuja, jotta tällä tavalla voidaan huolehtia siitä, että tarvittavat synergiahyödyt saadaan aikaan. Sitten on laajempia kysymyksiä. Tämä nopean toiminnan vastauskeskus, myöskin sitten varaedustaja, miten sen kanssa mennään eteenpäin. Niin miten sitten voidaan aloittaa toiminta uusien vaalien jälkeen. Kysymys myös siitä, kun käytetään perussopimusta puolustushuippukokoukseen valmisteluun joulukuussa, jossa Halutaan rakenteellista yhteistyötä, järjestelmistä yhteistyötä matkaan saattaa. Sekin pitäisi nyt tehdä mielestäni, jotta päästään eteenpäin. Ne ovat vain esimerkkejä asioista, joita täytyy käsitellä. Tietysti myös kysymykset, jotka liittyvät järjestelmällisen asioiden hoitoon henkilökunnan osalta, yhteisövirkamiehet on sellainen vaikutelma kasvavassa määrin asettavat sotilaat ja kansallisten, kansallisvaltioiden edustajat sitten kenraalit. Ja että jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että ainakin 30 prosenttia pitäisi tulla kansallisista korkeisiin asemiin. Se tarkoittaa 30 prosenttia koko ulkosuhdehallintoa eikä pelkästään huippuvirkoja. Sitten tämä betonoituu ja sitten johtuu, johtaa siihen, että nämä normaalit näille muille henkilökunnalle on sitten jumissa tämä uramahdollisuudet. Tässä vain esimerkkejä, jotka huolestuttavat minua. Salafranka voi sitten budjetista puhua. Ajatellaan esimerkiksi budjettia erityisedustajille. Ihmettelen vieläkin, että mitä siellä, mitä siellä käsitellään sitä neuvostossa. Miksi tässä ei ole mukana ulkosuhdehallinto? Komissiossahan jäsenvaltiot haluavat siirtää sieltä naapuruspolitiikan ulkosuhdehallintoon. Mutta sitten erityisedustajat, miksi ne ovat neuvostossa? sisällöllinen perustelu sille on vaikea löytää. Ja jos joillakin aloilla sanoimme, että että erityisedustajan ja EUn lähettilään äh, asemat, mitkä ne sitten olisivat. Siis sama henkilö on neuvoston vastuussa ja ulkosuhdehallinnon vastuussa. Ja sitten siihen liittyvät kustannusfaktorit ja tekijät. Ihan vain sivuminen sanoisin niistäkin. Eli on monia asioita, joista olen mainannut vain muutaman, jossa ihmettelemme, ettei vastaavia muutoksia saatu aikaan. Ja voin luvata, ja varmaan uusi, uusi parlamenttikin on siinä käsityksessä, että jos ei näissä rakenneteissa mitään muutu, niin sitten miten voidaan puuttua budjettiasioihinkaan mitä tulee henkilöstövirkoihin ja niin edelleen. Se on perussopimista ja so- sopimuksia vastaan. Ne ovat sitovia tavoitteita. Ja poliittisesti ja muita välineitäkin mietitään, että miten tavoitteet, miten niitä nyt yksinkertaisesti loukataan. Täytyy nähdä, että jotkut jäsenvaltiot, erityisesti ulkoisuushallinnon osalta, Meillä on myöskin se olennainen kysymys, että miten tätä tietoisuutta voidaan lisätä. Täytyy olla mahdollista, että kansallinen virkailija voi päättää jäädä pysyvästi ulkosuudenhallintoon, jos siellä hänet halutaan pitää nyt jäsenvaltiossa on niin, että vain niiden luvalla voidaan pidentää, että sitten täytyy tulla kotiin. Se tarkoittaa, että lojaliteettikonflikti on olemassa koko ajan. Koko ajan. David on vastuussa ylennyksistä. Lojaliteetti on tietysti inhimillistä. Virkami- virkailijatkin ovat ihmisiä. Ja päätös sitten lähteä tielle EU-hun, sitä päätöstä ei sallita tehdä. Ja kun puhutaan siitä, että virka miehiä saadaan myös keskitasolta jäsenvaltiosta ja sitten päättävät lähteä Euroopan tielle ja sitten palata kotiin. Mutta jos olen nuori virkamies, sen täytyy palata kotiin. Nyt selontekoa teen sitten mieluummin kotona kuin ulkosuhdehallinnolle. Tälle olisi tehtävä jotain ja toivomme, että johto siellä ulkosuhdehallinnossa saisi enemmän rohkeutta. Joku, joka tulee uutena taloon, niin se, sen, se on vaikeampi tehdä sille. sanotaan, että raportoikaa ja jättäkää sitten rauhaan. Tiedän, että korkeudusta ja työntekijät tekevät hienoa työtä siellä, se sanottiin jo eilen. Iranin suhteen esimerkiksi loistava eurooppalainen saavutus, ettei ymmärretä väärin, ja että korkeudustaja ja hänen työntekijänsä, tässä tapauksessa Helga Schmidt, ovat tehneet hienoa työtä. Kaikki oikeastaan tekevät hyvää työtä, mutta tässä vaiheessa toivomme kuitenkin lisää kunnianhimoa. David, ole hyvä. Well, with your permission, Chair, perhaps... Luvallanne sanon totta kai puheenjohtaja muutaman sanan. Varmasti suljettelisikin haluaa jotain sanoa. Ensinnäkin kiitos mahdollisuudesta. Kiitos parlamentin tekemästä työstä tämän asian parissa viime vuosien aikana. Me olemme kovasti arvostaneet sitä ihan vilpittömästi ottaen. Ihan EUH on alkumetristä alkaen olette tukeneet. Ei se helppoa ollut tietenkään, ei ollut kovin helppo haaste käsilläkään. Piti neuvotella alkuvaiheessa ihan ikään kuin oikeusperustasta koko yksikölle. Ja sitten piti valvoa myös se, että kaikki toteutui, kuten hän tätä, tota, että sitten lennellä sinne sun tänne ja tavallaan etsiä siipiä ja koneita. Viime aikoina aika paljon saavutettu kuitenkin, totta kai, kuten totesitte myös poliittisesti on saatu aika paljon Iran viimeisenä esimerkkinä tästä. Käfi esitti tarkastelun juuri ennen kesää pyynnön mukaisesti mainitsitkin sen, että sen ajoitus. No, voisi sanoa, että tuli vähän nopeasti ehkä sikäli, että väistämättä se sitten tömähtää ihmisten pöydälle, kun ajatellaan ensi vuoden itsetunnollisen muutoksia, parantivaalit tulossa nekin uusi komissio. Eli kiperä juttu, kun valmisteltiin tarkastelua, niin kaikki vai oikeastaan ajattelevat, että no, tuleeko oikeudellisia muutoksia vielä ennen itsetyönnallisia muutoksia vai sen niiden jälkeen. Nyt yhteisymmärrys on syntymässä siitä, että olisi aika hankala ruveta käynnistämään prosessia oikeudellisten muutosten hyväksi. Väistämättä olemme nyt arvioimassa myös eri ehdotuksia siinä valossa, eli miten tämä parhaiten etenisi. Haluaisin esittää kiitokseni herkkulesmaisista ponnisteluista, joita puheenjohtajavaltio Liettua on tehnyt. Suurlähettiläiset on omistautunut tälle. Koreperissa on neljä keskusteluja järjestetty. Ja sitten pääosat ovat auttaneet myös Koreperia myös neuvoston päätelmien valmistelemiseksi. Ne hyväksyttäneen 17. joulukuuta yleisten asiain neuvostossa. No niin. Totta kai tässä on sekoitus monenlaisia asioita, mitä voi tehdä erityisedustajan suojessa tai miten sitten voidaan ajatella tuottavuutta siellä. Tai sitten mikä on keskipitkän aikavälin asiaa tai missä tarvitaan muutoksia, jos ei ehkä itse päätöksessä EUH luomiseksi, vaan ajatella lainsäädäntöä, varannut asetus esimerkiksi. Me tiedämme, mikä ilo se on, kun muutetaan asetusta tai jopa henkilöstösäännöstöäkin. Eli tämä olemme tehneet lyhyen ja keskipitkän aikavälin suosituksemme. Jotkut suositukset pyrkivät tehostamaan edustustojen toimintaa niin, että siellä on, johtajilla on parempi asema ja siellä on myös hallinnollinen budjetti, lisätään yhteistyötä komission ja EUH kesken, hallinnoidaan voimavaroja edustustoissa, vahvistetaan alueellista yhteistyötä edustustojen ja lähetystöjen kesken. Se on muuten kaikkein tärkein sara, mistä täytyy työtä viedä eteenpäin. Jaetaan tiloja, yhteisiä tiedotusrakenteita ja tämä on kuitenkin keskipitkän ja pitkän aikavälin työtä. Ei sitä noin hetkessä saada aikaan. Joissakin kysymyksissä, kuten puheenjohtaja mainitsittekin jo, erityisedustajat esimerkiksi edellyttävät omaa keskustelua jäsenvaltiostakin kuten myös työryhmien puheenjohtajuudet. Siinä tarvitaan enemmän aikaa. Mutta jos ajatellaan lyhyen aikavälin ehdotusten täytäntöönpanoa, niin varmasti voidaan viedä tätä eteenpäin. Sitten voidaan keskittyä keskipitkän aikavälin hankkeisiin. Ne joutuvat vielä odottamaan tätä siirtymäkautta. Institutionaalisesti se saattaa muuttua muun muassa salkkujen ja komissiossa tai komission sisäiseen järjestelyyn. Voi olla, että se edellyttää muutoksia myös lainsäädäntöön. Tämä koskee myös varahenkilöiden asemaa. Parlamentti pitää erityisen tärkeänä tähän Todellakin meidän täytyy puuttua siihen, miten voidaan päästä eroon fyysisistä haitoista, joita on siinä, että korkea edustaja istuu kolmella pallilla. Korkea edustaja, varapuheenjohtaja ja ulkoisen neuvoston puheenjohtajakin vielä. Tässä on mietitty erilaisia ehdotuksia, pysyvä, pysyvä varapuheenjohtajuus tai jotain tilapäisiä ratkaisuja. Eli tätä täytyy pohtia. Mitä tulee sitten EU-johdon järjestelyihin, on mietitty, minkälaisia lautakuntia voitaisiin käyttää, kuinka paljon johtajia tarvitaan, Kathin seuraaja voi tätä miettiä, kun hänet valitaan. Minä olin Pierre Vimon tässä hetken aikaa, luulin nyt taidan ollakin taas David O'Sullivan. Pierre ja minä olemme olleet myös tässä tavallaan tandemina. Joku pitää sitä alkuvaiheessa ihan perusteltuna, kun ajatellaan, että meillä oli haasteita kaikilla rintamilla – ja oli hankala, että olisi vain yksi pääsihteeri, joka yksin sen hoitaisi, mutta olemme myös nyt huomanneet, Kätin kanssakin olemme keskustelleet tästä ja se on myös tarkastelussa otettu esille, että tämä suhde, rakennelma ei välttämättä tarkoita, että se jatkuu myöhemmin. Eli puheenjohtaja kommentit ilman mikrofonia. Niin valitettavasti, kuten totesit itsekin, olisi pitänyt sanoa se alussakin, Pierin piti kyllä tulla tänne mutta ei ollut kyse Villan huippukouksesta, vaan se liittyy Lähi-idän kiireisiin. Eli hän täytyy olla tärkeässä videokonferenssissa mukana, te tiedätte, miten hän on aina kiinnostunut parlamentin näkemyksistä ja ollut säännöllisesti täällä. Sitten liittyen yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, se on erittäin tärkeä, kriisiin hallintarakenteet. Nykyinen järjestelmä on johtanut ongelmiin, esimerkiksi ajatellaan raportointia, komentolinjoja tai sitten ajatella mitään erityisiä vastuita voidaan selventää. Siinä tarvitaan kuitenkin neuvoston päätöstä. Ei se tarkoita, että me tällä välin voimme jotain virtaviivastamista tässä tehdä. Tässä on odottava kuitenkin Euroopan neuvoston keskusteluja puolustuksesta joulukuussa. Eli tässä mennään tällä haavaa puheenjohtaja. Te totesitte, että me tarvitsemme kunnianhimoa en nyt oikein kyllä usko, että on kyse kunnianhimon puutteesta. Totta kai voidaan yksilöidä ne kysymykset, joihin on puututtava, mutta meillä on aivan selvä pulma siinä, kun tämä käynnistettiin, niin että kun se on nyt käynnistetty ja tiedämme, että todella aika hankalaa sitä on menestyksellisesti saattaa päätökseen, kun tässä on lainsäädännöllisesti vähän aikaa ennen parlamentin vaihtumista. Ja sitten täytyy tunnustaa myös se, että totta puheen monet asiat kyllä edellyttävät myös komission tulevan puheenjohtajan, tulevan varapuheenjohtajan korkean edustajan panosta, varsinkin jos ajatellaan salkkujen jakoa, rakennetta ja niin edelleen. Tässä on aivan selvä, selvä pulma olemassa siinä, että nyt pyritään jotain kunnianhimoista saman aikaan, vaikka sitten täytyykin tunnustaa, että se jää kesken. Tai sitten tunnustaa se, että ensin täytyy tehdä tilannekatsaus ja sitten katsoa, miten se vastakantaa hedelmää, kun uudet toimijat ovat paikoillaan vaalien jälkeen ja komission puheenjohtajan valinnan jälkeen. Minun vaikutelmani on, mutta lähettiläs Karoplis voi ottaa kantaa tähän, että tässä vaiheessa ei nyt välttämättä haluta tarkastelemaan lainsäädäntöä, vaan miettiä nykytilannetta ja jatkaa sitä sitten Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, kun uusi komissiokin on nimetty. Mutta sen verran minä nyt halusin sanoa tästä EU, e EUH-puolesta. Lähettiläs halunnee kertoa jotain omasta näkökulmastaan. Thank you very much, uh, Mr. President. Thank you, thank you David, for the, for... Kiitos David tästä alustuksesta itse asiassa. Enemmistö sisältöasioista varmaankin tuli käsitellyksi mutta entä sitten mielestäni neuvosto kiinnittää huomiota siihen, että ulkosuhdehallinto on prioriteetti ja Nyt voidaan sanoa sitten tarkastelusta. Ymmärrys on se, että toinen osa tarkastelusta, se on tietysti uuden komission kanssa, mahdollisesti uusi korkea edustaja, ja uusi parlamentti myöskin on toiminnassa vaalien jälkeen. Todellakin Davis te kuvaili syyt siihen. Jos mahdollista sanoa, niin hyväksyä tämän neuvoston perustelun, että on nämä kaksi. Tämä on kahtalainen lähestymistapa. Ja erityisesti kun pidetään mielessä, että on vakavia muutoksia, vakava tarkastelu ja on joitakin puutteita ja ongelmia tullut esille, niin tarvitaankin säädösten muutoksia. Ja se ei ole todellakaan helppoa ja vaatii merkittävästi enemmän aikaa ja harkintaa. Kun näitä perusteluita tarkastellaan, niin kun valmistauduimme puheenjohtajuuteen neuvostossa EU-ssa, tapasimme Davidin kanssa kaksi vuotta sitten, se varmaan oli puolitoista vuotta oikeastaan, kysyivät, että mitä teemme ulkosuudenhallinnon kanssa ja sen tarkastelun kanssa. David sanoi ensinnäkin, se täytyy perustaa ja sitten miettiä tarkastelua. Eli tällä halusin sanoa, että todellakin se on hyvin nuori organisaatio. Ja ennen muutoksia lainsäädännössä erityisesti on oikeasti mahdollista tehdä paljon muuttamattakin sitä äh, hallinnon tehokkuutta parantaa ja myöskin yhteistyötä esimerkiksi täällä toimielinten välillä ja delegaatioiden välillä, että jäsenvaltiolla olisi yhteinen raportointi ja tällaisia asioita. No prosessista Koreperilla Korperissa käytiin laajaa keskustelua neljästä suositusryhmistä. Ulkosuhdehallinnon toiminnat ensinnäkin. Yleisiin toimiin liittyen tietysti eh, Brysselistä enimmäkseen. Sitten edustustot, ulkoinen edustus, miten on mahdollista parantaa tilannetta. Ja niin kuin David ja käsittelen näitä asioita yhteistyö niiden ka- lähetystöjen kanssa. Yhteinen raportointi, mutta ei pelkästään se, että miten voidaan yksinkertaista parantaa hallintoa ja taloushallintoa. Nykyisessäkin rahoitusasetuksessa niitä asioita käsiteltiin ja tietysti halusimme intensiivisempää yhteistyötä ulkosuudenhallinnon ja komission välillä, löytää tavat vähentää rasitetta edustustoille. Sitten yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa kolmantena asiana toimielimet myös ovat kovin tärkeitä asioita ja tässä henkilökunta-asiat otettiin esille yleisesti ottaen. Tietysti mikään ei ole täydellistä, mutta tässä vaiheessa ilmaistiin tyytyväisyystilanteeseen josta kuultiin. Eli ainakin kolmas osa vähintään henkilökunnasta tulisi kansallisista toimielimistä jäsenvaltioista. Tietysti jotenkin haasteita on, miten sitä asiaa käsitellään, mutta painotettiin, että on tarpeen tätä ylläpitää. Tietysti tämä lähestymistapa ja löytää tavat sitten tehokkuuteen ja tällä lähestymistavalla meillä olisi yhteinen omistajuus ja rakentaa sen varaan. Jos Niin, sitten, sorry, viimeinen ja neljäs oli rahoitus- ja henkilökunta-asiat. Siinä yritettiin löytää tapoja käsitellä sitä asiaa. Keskusteluja oli pitkän aikavälin hallintoasioista. Jos ei mahdollista nähdä näin se asia, pitkän aikavälin suositukset, mutta enemmän teoreettisesta näkökulmasta laittaa se merkille vain. Pääasia tässä varmaan oli, että olisi intensiivisempiä keskusteluja korkean edustajan sijaisesta, mutta Koreperin jäsenet ilma, ilmaisivat tyytyväisyytensä nykyiseen mekanismiin, niin että hänet korvaa puheenjohtajamaan ministerit tai muut komission jäsenet. Myöskin tällaista omistajuutta, mutta tähänkin asiaan puututaan lähitulevaisuudessa. Ehkäpä muita asioita, joita käsiteltiin parannuksen mielessä, mutta itse asiassa se ei ole toimivaltuuden piirissä komission osalta, vaan jäsenvaltioissa, jotka olivat konsulipalvelut. Oli aika monia jäsenvaltioita, jotka yrittivät että edes millimetri liikuttaisiin, ei ehkä senttimetriä, mutta hyviä käytäntöjä konsulipalveluissa on kriisitilanteessa suunnitelmien valmistelussa, mutta tietysti vastustusta on. Sanotaan ainakin uusista jäsenvaltioista, joten siinä suhteessa nähdään, miten asiaa käsitellään, mutta se todellakin voisi varmaankin olla yksi poliittisista kysymyksistä. No muita kysymyksiä, askeleita, kuten David mainitsi, David mainitsi varahenkilöt. 11. joulukuuta ottaa takaisin neuvoston päätelmiin ja odotetaan, että 17. joulukuuta hyväksytään neuvoston päätelmät. Niin, kunnianhimon taso. Tällä metodilla uskomme, meillä on mahdollisuus ylläpitää aika korkeaa tasoa kunnianhimossa mahdollisesti, ja olemme sitä mieltä, että jopa Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, ja kun uusi komissio on toiminnassa, tietysti pitää mielessä toimielilliset ehdot, uusi korkea edustaja. Ja näissä olosuhteissa, jos tarpeen, niin sitten voitaisiin asetuksia muuttaa. Rahoitusasetus myöskin, jos USAista, jos puhutaan tietysti, neuvottelut jatkuvat, mutta siihen tarvitaan ennen kaikkea sisältösopimus ja toiseksi tarvitaan virallinen ehdotus ulkosuudenhallinnolta. Sitten puheenjohtajuustyöryhmissä siinä on eri näkökulmia, näkökantoja jäsenvaltioissa. keskustelu tarvitaan, mutta myös lisää aikaa ja virallisen ehdotuksen esittäminen jotta saadaan aikaan asianmukaiset muutokset nykytilanteeseen. Joten Yleisten asioiden neuvosto, jossa on päätelmät joulukuussa, niin puheenjohtaja yhteydessä ulkosuudenhallinnon kanssa ja komission kanssa tekee työnsä lyhyen aikavälin näkymistä, mutta olen myös sitä mieltä, että täytyy jatkaa mahdollisesti tätä toimintaa, jotta omistajuutta voidaan pitää yllä ja saadaan tehokkuutta ylläpidettyä, niin ehkä täytyy miettiä myös seuraavia vaiheita. Samanlaista toimintaa ehkä vuonna 2015. Mutta nähdään sitten, mikä tässä on jäsenvaltioiden näkö, näkökannat ja päätökset sitten ministeriöiden osalta 17. joulukuuta. Roberto Gualtieri. Galtieri, olkaa hyvä. Thank you. I apologize for... Kiitoksia, pyydän anteeksi. Mutta tulin myöhässä, mutta olin puhujana AFK-valiokunnassa. Olen kuitenkin varma, Elman Brock jo ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että katsaus, joka julkistettiin heinäkuun lopussa, heijastelee tärkeimpiä kysymyksiä ja ehdotuksia, joita parlamentti on nostanut esiin, joten tietysti olemme tyytyväisiä tähän, mutta mm, minusta olisi ehkä hyötyä siitä, että keskittyy kahteen asiaan. Ensinnäkin tämä yleisluontoisempi asia, jonka herra Salivan otti jo esille, nimittäin miten liittää yhteen suhteen lyhyen aikavälin toimenpiteet, jotka on selkeästi selvästi identifioitu, jotka voidaan toteuttaa välittömästi, ja miten sitten tämä liitetään kunnianhimoisempiin tavoitteisiin, ottaen huomioon sen, että me saamme uuden parlamentin ja pian myös uuden korkean edustajan ymmärrän täysin sen seikan, että poliittisesti on varsin vaikeaa ennakoida neuvoston päätöksiä nyt, mutta samanaikaisesti mietin, emmekö voisi paremmin ennakoida tilannetta, kun tulee uusi suuri korkea edustaja. Ja miten, minkälainen silta voidaan rakentaa tämän katsauksen kanssa ja mitä konkreettisesti voitaisiin tehdä seuraavalla parlamenttikaudella. Minä ehdottaisin, että yritetään valmistella etukäteen jo tätä työtä seuraavaa tarkastelua varten, eikä vain tehdä näitä lyhyen aikavälin päätöksiä ja sitten seuraava, muuta jätetään seuraavalle parlamentille. Mielestäni silläkin on merkitystä, että viiden vuoden kokemuksen jälkeen tämänhetkinen ulkosuhdehallinnon johto osallistuu ja vaikuttaa konkreettisesti kunnanhimoisemmin uusiin suunnitelmiin ja sitten tietysti myöhemmin sitä tiedetään, kuka konkreettisesti tulee olemaan mukana päätöksenteossa jos muutoksia tulee. Mutta minä rohkaisisin löytämään sellaisen keinon, jonka mukaan voidaan luoda tällaista jatkuvuutta toiminnassa. Ei vain siksi, että me haluamme, että meitä pyritään tätä tekemään, vaan toivottavasti myös seuraava parlamentti voi tähän myötä vaikuttaa. Mutta meistä on kuitenkin tärkeää, että ulkosuuden hallinnut on varsin hyvin ja sen pitäisi nyt myös voida itse vaikuttaa seuraaviin kehitysaskeliin. Sitten meidän tehtävänämme on myös identifioida kriittisiä kohtia tässä kontekstissa, josta jo puhuin. Tietysti yleisesti ottaen ollaan tyytyväisiä tähän julkaistuun tarkkaan mutta jos ottaisin niistä joitakin esille, niin keskittyisin vaikka esimerkiksi siihen, että Mm. olemme tyytyväisiä siitä, että halutaan vahvistaa korkean edustajan roolia komission varapuheenjohtajana, jotta voidaan toimia yhdenmukaisella tavalla. Samanaikaisesti tämä teksti ei enää ole ihan johdonmukainen ajatellen tätä vaatimusta. Esimerkiksi puuttuu toimivaltuuksia yhteisöpolitiikan ulkoisissa kysymyksissä. En usko, että että lähetetään enemmän kansallisia asiantuntijoita. Tämä ole paras tapa korvata tätä kuilua päinvastoin oikeastaan. Jos ajatellaan toimielimen, mm, meillähän on jo pätevyyttä tällä alalla varsin paljon Yleisesti ottaen liialliset määrät kansallista asiantuntijoista, sehän on ongelma parlamentille ja tiedotkin tämän, tilastiedot osoittavat tämän. Me haluaisimme sitä vastoin enemmän korostaa sitä, että luodaan uudenlaista diplomatiaa ja saadaan aikaan jatkuvuutta. Henk kielestä politiikkaa myös, että tulee se henkilöitä tulee eri lähteistä, mutta äh, tätä asiaa toikin paremmin voitaisiin käsitellä. Sitten yksi meille tärkeä kysymys, johon emme tästä antaisi ole kovinkaan tyytyväisiä, ja olemme tehneet muutosesityksenkin asiasta nimittäin budjettisiirto ulkopolitiikasta ulkosuuden hallintoon. Ja previously didn't exist when was created the, the line as if the CFS... Budjetti luotiin UTPn yhteyteen ja haluaisimme tässä hiukan että meidän näkemyksemme paremmin otettaisiin huomioon. Sitten vielä demokratian velvollisuus, parlamentin mukanaolo, 36 artilan toteuttaminen ja demokraattinen tilivelvollisuuden velvoite. Me olemme tyytyväisiä, että tämä on otettu huomioon, mutta meistä enemmän pitäisi vielä tehdä, jotta voitaisiin päivittää tavallaan tätä demokraattisuuspuolta myös pitää ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen muutokset muun muassa Euroopan parlamentissa erityisesti tällainen e- e- ennakolta tehty parlamentin arviointi Tämä on asia, jonka parissa meidän pitäisi tehdä työtä ja pitäisi alkaa työ jo ihan välittömästi, koska se ei vaadi mitään muutoksia lainsäädännössä. Tässä suurin piirtein tärkeimmät kohdat, jotka halusin ottaa esille, mutta haluaisin vielä lopuksi ottaa yhden asian esille, vaikka se nyt ei ole varsinainen ajankohtainen niin kuitenkaan, mutta tähän liittyvä. Ehkä meidän pitäisi olla ylpeitä ulkoisuuden hallinnosta, kun ajatellaan niitä viimeisiä kehityksiä, Iran sopimusta, Serbia, Kosovo-kysymystä ja sitä, ja se, miten sanomat kirjoittavat asiasta, niin ei se välttämättä kuvaile oikein tai ratkaisevaa roolia. Ei se ole hyvä se olla tunnustamatta tätä. Mehän tunnemme tämän asian itse että ulkoisuudenhallinnolla on tässä varsin ratkaiseva rooli. Meidän pitäisi olla ylpeitä, pitäisi parantaa tilannetta, mutta myös tunnustaa se, että muutaman vuoden aikana ulkosuudenhallinnosta on tullut tällainen taho, joka todella harjoittaa oikeaa varsinaista ulkopolitiikkaa. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia herra Ousalivan, herra lähettiläs vaikutilmistanne. Minä puhun aivan vilpittömästi tässä keskustelussa. Muistuttaisin, että Euroopan parlamentti herra Brokin mietinnön myötä hyväksyi sen, että EUH olisi osa komissiota. Näin ei käynyt. Kuitenkin parlamentti on antanut tukea EUHlle alusta lukien ja on ollut hyvin uskollinen. Ajatellen esimerkiksi keskustelua talousarviossa tai MRKsta, niin me olemme aina tukeneet johdonmukaisesti maksumääräyksiä, Olemme tukeneet myös erityisedustajille omaa momenttia niin minä uskon, että se mikä ehkä sitten on oikein ongelma, niin ei se tietenkään menestyä voikaan. Me olemme tukeneet ennen kaikkea sitä annetaan myös vastuuvapaus ensimmäisestä vuodesta siitä syystä, että tilintarkastustuomistumen lausunto oli myönteinen kaikilta osien. Ja siksi olen aivan samaa mieltä herra Gualtierin kanssa sikäli, että ei todellakin tänä, näinä vuosina on saatu aikaan paljon ansiokkaasti. Ja Viittaan ennen kaikkea herra Usalivan vastuvapauteen ja siinä pyydettiin täysistunnossa hyväksytyssä päätöslausumassakin siinä, että saataisiin myös Panamaan edustusta. Se on yksi esimerkki vain toivestamme. Siellä on tärkeää investointien kannalta, siellä tarvitaan logistiikkaa, ja me emme ole pystyneet näin pientäkään ongelmaa ratkaisemaan. Me käymme keskustelua, herra Usolivan, tästä, kuten tiedätte, myös rahoitusnäkymistä kehitysyhteistyöväline on vielä pöydällä. Sehän tulee yhteispäätösmenettelyyn ja komissio, joka kaiken jakaa, on päättänyt sitten vetää pois erotuksen, ja se on haitanut keskustelua, jossa parlamentilla on ollut tärkeä osa. Siellä on 90 yhteistyöhenkilöä, yhteistyöhenkilöä mukana paikan päällä. Siksi minä toivon, herra puheenjohtaja, että kaikki edustustot toimisivat hyvin, EUn puolesta viittaan tässä Washingtonin vierailuunkin hiljattain. New Yorkissakin käytiin ja siellä kuultiin myös edustustien päälliköitä. Minä uskon kuitenkin, että on syytä korostaa sitä, kuten Rakuoltierikin, että on edustustia, jotka eivät oikein ole ymmärtäneet, että edustavat kaikkia toimielimiä. Ja hiljattain parlamentti kävi myös Andien edustustossa ja siellä päällikkö lausui julkisesti lehdistöstä jotain täysin sitä vastaan, mitä parlamentti oli esittänyt. Katsotaan nyt, tulemmeko toimeen kunnolla. Ja, ja kun kuitenkin edustuksen päälliköt joutuvat puolustamaan koko unionin etua eikä jonkin toimielimen etua, varsinkin kun toimielimet ovat saaneet sopimusten myötä uutta toimivaltaa. Ei se nyt ole mikään enemmistön ääni tietenkään, muuten olemme aika tyytyväisiä. Ja täytyy puuttua myös siihen, että kaikki saavat kiitoksen, kuten herra Ousalivan. että kuitenkin tässä on kuitenkin päävastu kannettu työn järjestämisestä EUHssa. Hallinnollisesti, organisaatiollisesti on ollut todella menestystarina ehkä pikkuhiljaa, kuten on nähty joissakin tapauksissa millettäin eri neuvotteluissa, että pikkuhiljaa saadaan aikaan tuloksiakin, kuten Genevessä nähtiin. Minä uskon, että parlamentin esitykset ovat menneet hyvin läpi myös, jos ajatellaan esimerkiksi korkea edustaja Brokin ja Guotterin edus- esittämät ajatukset ovat esimerkkejä tästä, mutta kyse on että ei pelkästään komission korkeasta edustajasta, vaan jäsenvaltioidenkin korkeasta edustajasta. Tässä tietenkin vahvistetaan vielä tätä ja voidaan tietenkin tehdä aikavälillä päätös niin, että voidaan huomioida avoimet kysymykset. Ehkä tätä pitää käyttää pohjana ja, ja herra Ausalivan tuomme teitä sitten, että voimme lopullisen hallintokaavion vielä hyväksyä aikana, niin että voidaan hyväksyä kunnon päätöksentekomenettely menettely mutta ehkä tässä täytyy odottaa, että uudet ihmiset tulevat uusiin virkoihin, kuten myös komissio. Lyhyellä aikavälillä voidaan tehdä päätöksiä. Kuten sanoitte, tässä on kohentamisen varaa paljolti. Kuitenkin täytyy tunnustaa, että korkealla edustajalla on paljon kokemusta kertynyt, eikä sitä saa unohtaa. Tässä sitten on muitakin asioita. Valiokunnan puheenjohtaja viittasi myös siihen, hallinnollisen kysymyksen ei siinä kamalan tärkeä ole, mutta kuitenkin meidän täytyy korostaa sitä kokemusta ja pätevyyttä, joita jäsenvaltioiden diplomaatit ovat keränneet. Emme tietenkään voi kuitenkaan masentaa näiltä osin kansallisia virkamiehiä ja haluaisin Aushaliman kiinnittämään huomiota siihen, että voitaisiin ottaa myös Euroopan parlamentin virkamiehiä mukaan EUH. -hon. Minusta se täydentäisi sitä. Lopuksi, puheenjohtaja, sanoisin vain sen verran, että minusta vaikuttaa tärkeältä ja olennaiselta, että parlamentti, joka on kovin tyytyväinen ollut EUH osalta, niin me olemme kyllä olleet myös hyvin vastuullisia antaen tukea korkealle edustajalle ja myös vastuullisia siinä, kun ajatellaan myös erilaisia kuulemisia eri henkilöiden osalta. Olemme halunneet kritisoida sen enempää ketään ja eikö hän pitäisi näin jatkaa päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa ylipäätään pohdiskeluntumisorganisaatiota, että on hyvä ponnistella, eh, joita varsinkin herra Salivan pääsihteeri ja korkean edustajan yksiköt muutenkin ovat tehneet, että meidän on tunnustettava, annettava tunnustusta tästä. Jos ajatellaan esimerkiksi, mikä ihme tämä oli, kun EUH käynnistettiin, siitä on tullut nyt todellisuutta, toiveita herättävää todellisuutta, olemme varmoja, että pikkuhiljaa se myös vahvistuu ja vakiintuu välineeksi, jota voimme käyttää vielä yhteen, yhtenäisemmässä ulkopolitiikassa. Herzlichen Ich möchte nur eine kurze Mitteilung machen. Lyhyt ilmoitus. Tästä on tullut sähköposti Kiovasta. Vitali Klitschkon lentokone on äh, pysäytetty. Sitten on vältetty se, että hän osa, pyst, olisi pystynyt osallistumaan opposit, tapaamiseen oppositiojohtajan kanssa. Twitter-tili ja öö, myöskin nettisivusto on otettu haltuun. Eli The Empire Strikes Back sanoo puheenjohtaja. Rova Kronberg. Thank you, Chairman. I would like to also thank... Kiitos. Haluaisin kiittää teitä myös näkemyksistä. Ne olemme varmasti ylpeitä ulkosuhdehallinnosta. Kerviä eh, sop- Serbia-Kosovo-sopimuksen takia, mutta myös Iran kysymyksen takia. Ensinnäkin kysymys kriisinhallinnasta. Tästä on aina puhuttu organisatorisen rakenteen yhteydessä. Haluaisin kuulla näkemyksen tästä tar- tar- uudelleen tarkastusta. Miten kriisin hallinta nähdään? Onko jotakin muutoksia odotettavissa, jotta voitaisiin kattavalla tavalla puuttua asioihin? Se toinen kysymys koskee Irania. On monia parlamentin jäseniä, jotka ovat julkisuudessa vaatineet EU-edustustoa Iranin tai ainakin er-, erityisedustajaa. Nyt kun neuvottelut jatkuvat vielä, haluaisin kuulla, mitä, mikä hallinnon kanta asiasta on. Uh, thank you, Mr. Chairman. Well, my group... Um, se puheenjohtaja, minun ryhmäni on aina ollut aika varovainen ajatellen ulkosuudenhallinnon roolia ja minkälaista tarvettakaan sille on ja uskonut, että jonkinlainen itsesyntyinen rakennelma, jolla on se oma budjetti, jonka parlamentti voi valvoa ja äh, olisi oikeampi konteksti ja näin parlamentti voisi demokraattisesti valvoa myös toimintaa, mutta tietysti on monenlaisia vastaamattomia kysymyksiä. E, tarvitaanko edustajia? Tällä hetkellä hän ei, Kathy Ashton, ei kukaan mukana paik- paikalla, joten tämä ehkä osoittaa jonkinlainen vara korkeus tarvittaisiin. Sitten maantieteellisyys, tota, maantieteellinen tasapaino ja ansiot, ja sitten meistä ansioiden pitäisi olla tärkeämpiä, kun palkataan ihmisiä, ei pitäisi olla mitään poliittisia edustustojen johtajia, niin kuin kansantasolla, jolloin tai voitaisiin ottaa huomioon myös akateemisen taustan omaavia henkilöitä näin tehtäviin tai virka, muita virkamiehiä. Sitten koko asia on jäänyt tavallaan komission taakse, mikä on komi- laajennuskomissaarin rooli länsi ja kenellä on tämä viimeinen sana näissä kysymyksissä. Ne ovat vastaamattomia kysymyksiä, ja vaikka olin aika epäilevällä kannalla, täytyy nyt sanoa, että neljän vuoden jälkeen olen vähemmän skeptinen haluan ylistää sinua, David ja Kathy Aston, ja hienosta työstä, vaikka on ollut näin valtava kriisi käsissä euroalueella ja niin edelleen tämä paljon lähti liikkeelle ihan nollasta. Se ei ole ollut mikään pikkusaavutus, mutta olen herra Salavrankan kanssa mieltä liikaa on historian painolastia, mitä tulee tähän rakennelmaan. Ei ole mitään edustusta esimerkiksi Panamassa, jossa hiljattain vierailin Keski-Amerikassa ja sitten Sama koskee Barbadoksella Se on edustusta. Tietysti siellä on mukava siemailla koktaaleja rannalla ja lähettää sitä kortteja, mutta olen kyllä samaa mieltä. Taisi olla vihreä kollega, joka sanoi, että tällainen mm, kysymys, kuten Pristina Belgrad, Kosovo, neuvottelut, Iran neuvottelut, neuvottelut ovat olleet huomattavia saavutuksia Barantar Ashtonille ja ulkosuuden hallinnolle ja menestystarinoita, joista voimme olla ylpeitä, mutta nyt meidän täytyy voida nähdä ja olen keskustellut tästä teidän kanssanne, kun vierailette pari vuotta tästä toimistossa, niin tarvitaan lisää esimerkkejä, lisää arvosta siitä, että voimme säästää veronmaksajan varoja kansallisissa budjeteissa ja, ja on tästä voimavarojen yhteiskäyttöä. Esimerkiksi Etelä-Sudanissa Iso-Britannia on ollut mukana tässä edustustoimissa. Näistä kaikesta on varsin suurta hyötyä ja poliittisesti tämä selittää, miksi tällainen palvelu on ylipäätään tarpeellinen. Myös konsulaattitoiminnat, vaikka puhun nyt henkilökohtaisesti, minun ryhmäni ei kyllä tue, mutta ehkä pienempien maiden kohdalla voitaisiin perustella konsuli toiminnat kolmannissa maissa. Nämä ovat tällaisia esimerkkejä, joiden myötä voidaan parantaa ja osoittaa äänestäjät. Me tarvitsemme julkisuuden hallintoa muuten. Vieläkin mietitään, onko tässä hankkeessa mitään järkeä ja lisäarvoa. Thank you very much. The ambassador has to leave in order to... Kiitoksia. Lähettilään täytyy mennä tapaamaan pääministeriään. Ei voi jättää ilman valvontaa pääministeriä koskaan, joten hänelle täytyy antaa mahdollisuus vastata ja sitten jatketaan. Yeah. Well, thank, thank you very much for inviting. Kiitoksia kovasti kutsusta ja mahdollisuus esitellä neuvoston kantoja. Eli jos sopii, no neuvoston puolesta vastailen. Eli toistan vielä. Me haluamme korkeaa kunnianhimoa e n tarkastelussa. Se on tärkeää instituutio ja siitä on nyt tullut Euroopan ulkopolitiikan pääkonttori, kuten herra Gualteri totesi. No mitä tulee jatkuvuuteen, niin useimmissa tapauksissa olemme kyllä saaneet jatkuvuutta aikaan, jos ajatellaan lyhyttä ja pidempää aikaväliä. Jos käyn nyt läpi luettelon kysymyksiä ja vastaan osittain ryhmitellen, esimerkiksi, että kohennetaan integroitua lähestymistapaa puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan ja kriisinhallintaankin. Siellä tarvitaan myös pidemmän aikavälin näkemystä, mutta kyllä tässäkin selvä jatkuvuutta on. Täytyy tietenkin virtaviivaistaa menettelytapoja esimerkiksi eri missioissa tai edustustoissa. Ja todellakin tuli esille myös korkean edustajan rooli suhteessa komissioon. Tästäkin on tietenkin kyse lyhyestä aikavälistä, että korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja ulkosuhteissa on kaksinaisessa roolissa. Ja jos ajatellaan relex komissiossa, niin tästä on kyllä keskusteltu mutta ei vielä tiedetä, mihin mennään jatkossa. Mutta paljon tämä riippuu myös komission tulevasta puheenjohtajasta. Tämä koskee myös jatkuvuuteen, jos ajatellaan suhteiden vahvistamista edustustojen kesken. Mainitsinkin tämän jo, mikä on mahdollista nyt toteuttaa, että voidaan hallintoa ja rahoitusta keventää näiltä osin. Ja mikä sitten on välttämätöntä, jotta voidaan rahoitusta korjata. Ja sitten pari täsmällisempää kysymystä. Ensinnäkin, niin, rekrytoidaan kansallisia diplomaatteja – ja sitten ja miten hyödytä komission diplomaattista väkeä. Se on erittäin tärkeää, että kolmannes tulisi jäsenvaltioista. No totta kai tästä on paljon keskusteltu, koska on tärkeää säilyttää Euroopan oma diplomatia ja täydentää kansallisesti sitä. Mutta totta kai olemme ymmärtäneet sen, että että, että voimme tätä keskustelua jatkaa. Että ehkä siellä olisi kolmannen, se se mikä yläraja on, mutta kuitenkin lähellä sitä rajaa, mikä on ajateltavissa. Sitten mitä tulee muihin, muun institutionaaliseen edustukseen, siinä täytyy miettiä oikeudellisia kysymyksiä, institutionaalisia kysymyksiä, mahdollisesti muuttaa oikeusperustoja ja niin edelleen. Sitten USRstä sitten totta kai meillä on parlamentin esitys siitä, että tässä muutettaisiin momenttia USRn osalta, mutta ensinkin täytyy käydä kunnon keskustelu aiheesta ja selvittää, miten kaikki toimii. Nyt se on ollut ollut käynnissä jonkin aikaa ja tässä täytyy miettiä vielä tasapainoa ja katsotaan mikä on lopullinen tulos ehkä vielä tänä vuonna. Eli yhteenvetona, vaikka nyt toistan ehkä itseni tässä, mutta kyllä neuvosto puoltaa vahvaa euh -ta. Se on hyvin keskeinen instituutio meidän ulkopolitiikassamme. That's Wir gehen jetzt mit der Liste weiter. Jetzt äh, Frau Durand. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas une habituée de la Commission. En yleensä ole täällä AFETissa, mutta arviointi oli todella, asiasta oli todella mielenkiintoinen että ilman, että olen säännöllisesti täällä ollut mukana. niin Minäkin haluan kiittää viime vuosien työstä joka kerta, kun olen ollut tekemisissä puhemiehen tai eri valtuuskuntien kanssa, niin voi, edustusten kanssa, niin näkee, että maat pelaavat hyvin tätä peliä, yhteistyö toimii, on tehty valtavasti työtä, jotta voitaisiin tavallaan yhdistää eri toimintoja. Minulla on kysymys siitä, mitä ehkä voitaisiin parantaa, erityisesti Välimeren alueella. Mielestäni on olemassa tiettyjä instituutioita, Välimeren unioni ja sen to, neuvostopuoli, lainsäädäntöpuoli, jos näin nyt voidaan sanoa, Välimeren unionin yhteydessä sitten erilaiset työryhmät, jotka ovat toimineet Jordaniassa, Tunisiassa, Egyptissä, sitten suosituksia, joita on tullut vaalitarkkailumatkoilta. Haluaisin tietää, Ehkä ette voi tänään kaikkeen vastata, mutta ainakin suurin piirtein, miten tällä alueella yritetään sovittaa yhteen eri toimijoita ja otetaan huomioon nämä moninaiset aloitteet, joita tehdään EUn nimissä, on kyse sitten neuvoston toimesta tai parlamentin toimesta tai vai tarkkailumatkojen yhteydessä tai kun on saatu tuloksia e, e, tällaista sekavaltuuskunnista komission ja parlamentin välisestä yhteistyöstä. Ehkä on jonkinlaista päällekkäisyyttäkin, miten asioita voitaisiin hoitaa ehkä tehokkaamminkin. Ja näin voitaisiin toimia hyödyllisesti tällä alueella maailmassa. Siellä odotetaan paljon EUlta. Kiitos puheenjohtaja. Minun käsitykseni EUn ulkopolitiikasta ja EUHsta on, voidaan kuvailla yhdellä sanalla, se on katastrofaalinen. Jos ajatellaan, mikä meidän roolimme on ollut Syyrian yhteydessä, sinne on viety aseita, Pohjois-Afrikassa sama juttuja, mitä on nyt tehty myös naapureiden kohdalla itäisessä Euroopassa. Se, että yhä useampi maa ei halua enää kovin läheisiä suhteita Euroopan unionina näyttää, että olemme tulleet ulkopolitiikassamme umpikujaan. Se on aivan selvää, kuten Elsa Salafrankka totesi, ja herra Barrosokin on tämän todennut. Euroopan unionin ulkopolitiikka palvelee nimenomaan unionin etuja, ei kansalaisten etuja. Siinä ei ajeta vakautta, rauhaa. Eilen oli Der Spiegel edessä artikkeli, joka puhui Iran sopimuksista. Artikkelissa todettiin, että Saksan teollisuus hieroo käsiään, koska nyt vientinäkymät ovat ruusuiset tämän sopimuksen jälkeen Iranin hallituksen kanssa. Minä väittäisin vielä jotain enemmänkin, herra O'Sullivan. Nimittäin se, mitä totesitte, on tietenkin ihan tärkeää. Mutta jos ajatellaan äänestäjiä työtä tekeviä, niin on paljon muitakin tärkeämpiä asioita. Totesitte, että jäsenvaltiot rajoittautuvat toiminnassaan nyt pelkästään kirjaamaan ylös ja päätökset tehdään myöhemmin. Että jälkikäteen katsotaan, mitä on saatu aikaa. Miksi näin? Koska edessä oleva päätös on epämiellyttävä ja niitä ei haluta ennen vaaleja. Mutta vielä yksi kysymys teille. Nyt tänään on käynyt selville, että liittopäivillä Saksassa käytiin keskusteluja Euroopan unionin Libyan toimista. Liittopäivien keskustelussa kävi ilmi, että teidän yksikönne oli laatun asiakirjan 18. huhtikuuta operaatiosta, joka liittyy rajavalvontaan Libyassa. Ilmeisesti se on salaiseksi luokiteltu. Miksi, herra O'Sullivan, Miksi tarvitaan salaista asiakirjaa rajavalvonnasta Libyassa? Sitten tämän lisäksi on olemassa toinenkin asiakirja teidän jäljiltänne 19. päivä marraskuuta. Siinä todetaan, että saattaa olla, että eteen tulee Libyan maahanmuuton ja muutenkin maiden maahanmuuton kohdalla sotilasoperaatioita. Miten te voitte ruveta militarisoimaan tämmöisiä asioita? Lisäksi olen hyvin huolestunut siitä, että Euroopan unionista on tulossa yhä enemmän sotilasliitto. En tiedä, onko teillä mitään tietoa siitä, mitä tapahtuu jonkun huippukokouksessa. Kiitos. Well, thank you, thank you very much, Chair, and thank you to, to, to all the colleagues. Um... Kiitos kysymyksistä kollegoille. Niin, anteeksi, haluaisitteko te? Ei, ei, siellä tulee myöhemmin. Haluaisin jälleen kerran toistaa sen, että olemme kovin tietoisia vahvasta tuesta, joka parlamentilta on tullut. Ulkosuudenhallinnon perustamisessa Frankka mainitsi monia aloja hallinnollisella budjettialalla, mutta yleisemminkin Kathy on hyvin myöskin arvostaa kovasti tätä poliittista tukea, jota hän on saanut, tiedän sen. Olemme sitä kovin kiitollisia ja toivon, että olemme olleet vastavuoroisia selonteoissa kokouksissa, joita olemme yrittäneet antaa, olemme yrittäneet varmistaa, että parlamentti saa täydet tiedot ja on mukana ulkosuudenhallinnon työssä niin paljon kuin mahdollista. Kiitos myös kommenteista, joita on esitetty, jotka heijastavat edistystä. Kaikki ovat tehneet kovasti töitä, jotta ulkosuudenhallinto on saatu pystyyn. Se ei ollut helppoa. Henkilöstö on tehnyt kovasti työtä ja olemme vaatineet häntä kovasti. Ei ole ei, ei aina kovin helpoissa olosuhteissa muutoksia. Ihmisiä on siirtynyt to- toimielimestä toiseen, ei ole varmoja urista ihmisten keskuudessa väliaikaista henkilökuntaa ja sen valtiosta paljon on vaadittu ja he ovat vastanneet hienosti siihen täytyy sanoa ja koko henkilökunta EUHssa on tehnyt hirveästi töitä viime vuosien aikana. Kukaan ei ole raatanut enemmän kuin Käti itse, se on selvää mutta kun Serbia, Kosovo, Iran on otettu esille, niin toivottavasti Kätillä on sellainen tunne, että tukea on tullut. Ja, mutta hänen äh, diplomaattiset ammatilliset taidot sitten muuttivat sen kaiken poliittiseksi saavutukseksi. Mutta sen ei pitäisi myöskään varjostaa sitä, että mitä arkipäivän tasolla tapahtuu, että mitä, mitä on jatkuvuussuhteiden hoidossa muun maailman kanssa, poliittiset suhteet maiden kanssa – kattava lähestymistavan kehittäminen. Jos voin sanoa näin, niin en tunnista mitään siinä, mitä olette sanoneet, että mitä teemme EUHssa. Militaristinen organisaatio en voi kuvitella ollenkaan. Siis sotilashenkilökuntamme, joka tulee rauhaa ja vakautta siitä perspektiivistä, ei mistään sotaperspektiivistä. Mutta yksi esitys, mitä haluamme tehdä EUHssa, on yhdistää kaikki osatekijät, jotka vaikuttavat poliittisissa kriiseissä. Kriisin ehkäisy ja usein tietysti tarvitaan sotilaallisiakin osatekijöitä, jotta se voidaan saavuttaa. Vaikka edes saisi humanitaarista apua paikalle, niin tarvitaan myös sotilaallisia osatekijöitä. Ja kun sanotte, että miksi olisi salainen asiakirja rajavalvonnasta, se on sen vuoksi, koska nämä ovat herkkäluontoisia asioita. Kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Nämä ovat herkkäluontoisia asioita, usein niihin liittyy ihmisten, että ihmiset saattavat olla hengenvaarassa, jotka missioihin liittyvät. Meillä on 7000 ihmistä maailmalla, jotka ovat siviili- ja sotilasmissioissa. Ihmiset, jotka lähtevät eturintamaan vaikeisiin tilanteisiin, jotta voitaisiin saavuttaa unionin tavoitteet, joka on siis rauhan ja vakauden tukeminen. Se ei ole mikään sotilainen tavoite, se on inhimillinen arvotavoite. Ja EU, siihen EU pyrkii suoraan sanoen olen tähnyt nämän toiminnassa, että pystymme nyt uuden EUn kanssa ja sillä tavalla, miten se toimii, tuomaan yhteen kaikki osatekijät, joita EU voi käyttää. Oli sitten komission työ, oli kyse sitten kriisin ehkäisytyöstä, humanitaarisesta interventiosta, sotilaallisen tuen kanssa mahdollisesti sotilaallinen interventio, jotta voidaan auttaa vakauttaa hallintoja tai luoda olosuhteet poli- että politiikka voi tapahtua niin kuin Malin tapauksessa oli. Ja sitten myös pitkän aikavälin rakennustyö komission kollegoiden kanssa ja kehitysyhteistyö ihmisten kanssa. Tämä EU on sellainen elin, jolla on hienoa tarinaa kerrottavana sitten, miten kansainvälisessä yhteisössä toimitaan. Tietysti Syyria otettiin esille yhtenä alueena, jossa emme ehkä ole pystyneet olemaan siinä roolissa humanitaarisen katastrofiin yhteydessä, jonka halusimme, mutta ei se ole sen vuoksi, että EUlla ei olisi ollut tahtoa tai pyrkimystä, vaan koska on muita esteitä siellä, jotka valitettavasti emme ole pystyneet eh, ylittämään. Joten koko lähestymistapa, kattava lähestymistapa, jota olemme vasta alkaneet kehittää, se on alkuvaiheessa. Sillä on suuri potentiaali, jotta EU voisi suojella itseään hyvän ja vakauden puolustelevana voimana kansainvälisellä näyttämällä. Sitten arkipäiväisemmät osatekijät yhteistyö muiden valtioiden kanssa. Ihan voimme jo osoittaa tiettyihin säästöihin, joita on saavutettu. Jemenin tilanne. Meillä on kovin mielenkiintoinen järjestely Espanjan viranomaisten kanssa. Tietysti tunnetaan oikein hyvin diplomaattisen edustusta on pienennetty, on saatu yhteisymmärrystä, jos he sulkevat lähetystä, jos he haluavat jättää meidän edustustollemme. Ja espanjalaisen diplomaatin hän voi tehdä osittain meille työtä, mutta jatkaa myös tehdä työtä osittain heille tai kaupallisella konsulaattialalla. Jemenin tapauksessa on 500 000 euroa noin säästetty. Uskon, että on valtava näkymä tälle yhteistyölle. Ja henkilökohtaisesti olen kovasti, kovasti puhunut sen puolelta. Siihen tietysti kuuluu se, että lisätään rakennuksia ja synkronoidaan, kun jäsenvaltiot sulkevat, avaavat. Olemme kovin sitoutuneita. Se on tietysti vie paljon työtä, mutta sitten uudelleen sijoittamista käytetään paljon. Sitten jos on sellainen lähettiläs jäsenvaltiossa, jossa se ei ole toimipaikallaan, menevät pääkaupunki heille kotiin. Ja sitten on EU-toimisto, kuitenkin jossa voi olla toimisto, voi olla tietokoneet, voi olla turvallisuuspalvelut. He voivat saada selontekoa meidän henkilökunnalta, että he ovat kahdenvälisesti paremmin informoituja myöskin EU-kontekstissa. Ja uskon kyllä myöskin, että jossain vaiheessa konsulaattiasia pääsee käyntiin. Konsulaattiasia on tietysti erikoistaito, sitä ei löydetä EISn sisällä. Mutta ei minulla ole epäilystä, etteivätkin jäsenvaltiot näkisi yhteistyömahdollisuuksia ja käyttää eurooppalaista taloa perustana joillekin yhteisille konsulaattitoimille, mikä olisi hyvä tapa tietysti, kun ajatellaan arvoja kansalaisten keskuudessa, tietysti jos laitetaan kyltti ovelle, että äh, pulassa olevat eurooppalaiset voivat tulla, mutta sen täytyy varmistaa, että se apu voidaan antaa myös oikeasti. Koska jos menee toimistoon ja sitten siellä ei ole kapasiteettia hoitaa asioita, se olisi haitallista. Sitten henkilökunta-asiat. Haluaisin kyllä sanoa yhteen asian ihan sydämestäni. En tiedä, että milloin minulla on eu kokouksia, että ovatko he sitten määräaikaisia virkamiehiä lähetettyjä ihan ammattimielessä täytyy sanoa, koska heidän asiakirjansa kyllä käyvät pöydällä, niin näet vain sitoutuneet ammattilaisia siellä, enkä näe eroa asenteessa, riippuen sitä, onko joku jäsenvaltion diplomaatti tai sitten joka on määräkansallisella sopimuksella tai jotka ovat äh, Euroopan, Euroopan virkamiehiä en edes muista, että olivatko he ihmiset joskus neuvoston sihteeristössä vai komissiossa vai missä. Mielestäni tällä ei ole väliä. Ja olisi virhe mielestäni vihjata siihen, että jos tulee ulkoministeriöstä, että kollegat ovat vähän sitoutuneita eurooppalaisen asian sellaista. Muuten he tuovat paljon lisätaitoja meille ja kokemusta, joita meillä välttämättä ei ole meidän EU: sisällä. Ja olen samaa mieltä, herra Gualtieri, että ihanteellisesti Esimerkiksi jos ajatellaan globaalia politiikkaa tai ulko, näkö, ulkoisia näkökohtia. Olisi hienoa, jos olisi tällaisessa itsellä asiantuntijat. Myös haluaa puhua energiapolitiikasta tai vesipolitiikasta tai haluaa puhua liikkuvuudesta ja muuttoliikkeestä. Nämä ovat erikoistuneita alueita. Kyse pelkästään sitä löydetään virkamies sanotaan, että kirjoitako minulle paperi tästä. Täytyy olla ihmisiä, joilla on todellakin kokemusta. Jäsenvaltioilla usein sellaista kokemusta on. Tietysti tämmöistä yhteistyötä komission kanssa. Ja olen samaa mieltä, että lopulta kysymys siitä, että saadaan paremmat synergiat aikaan sen välillä, että mitä EU tekee ja miten sitten kaiken kaikkiaan, mikä on kaiken kaikkiaan sisäisten politiikkojen ulkoinen ulottuvuus, niin sitä on kommentoitu ihan oikein, että sen perässä voidaan tehdä lisätyötä. Olemme päässeet jo pitkälle mielestäni yhteistyökomission kanssa on laajasti ottaen hyvä meillä on eromme ja tietysti niitä eroja tulee esille jatkossakin, mutta uskon, että parannamme juoksamme koko ajan ja pystymme antamaan tärkeän panoksen komission työlle sisäisessä politiikassa, joilla on tärkeitä ulkoisia vaikutuksia. Sitten on kysymys, Niin, suoraan sanoen, ei ole pointtia siinä, jos tulee ja sanoo, että nyt on ei sellaista ole vaihetta ole, että olisi täydellinen organisaatio. 30 vuoden aikana olen täällä oppinut, että organisaation kehittäminen on jatkuva prosessi. Tarvitaan sitä, että koko ajan pystyy arvioimaan uudelleen proseduureja ja rakenteita, jotta voidaan parantaa pyrkimyksiä ja suorituksia. Minun mielestäni EUH toivottavasti käy läpi jatkuvaa uudistusta ja muutoksia ja justeerausta. Tietysti keskustelussa Short vastaan mediat tietysti, kun ymmärsin mitä sanoitte, nämä poliittisia vaihtoehtoja loppujen lopuksi. Yksi asioista kuitenkin se, että myöskin kunnioituksesta vaalien tuloksia kohtaan uuden komission nimi, komission jäsenen ja varapuheenjohtajan nimittämistä kohtaan, miten paljon sitten arvioidaan ennakolta, että ja kun ajatellaan näitä viestejä, joita lähettää. Kyllä ymmärrän, mitä sanotte, ja Tähän on investoitu paljon tähän niin EUhun ja teillä on osuutenne siitä, mutta tässä täytyy löytää tasapaino siitä, että nyt yksilöidään selkeä lista asioista, joihin täytyy puuttua, mutta jätetään myöskin harkintavalta sitten seuraavalle komission puheenjohtajalle, jonka kanssa muuten teillä tulee vuoropuhelua sitten uudelleen valittuna parlamenttina näistä asioista ja sitten uutena nimitettynä korkean edustajana, jonka kanssa myöskin on sitten heillä vuoropuhelu, mitä odotatte ja mitä agendaa siellä viedään eteenpäin. Joten tässä todella tasapaino sen välillä, että että olisi nyt kaikki vastaukset ja kuitenkin täytyy hyväksyä, että uudet poliittiset toimijat tulevat järjestelmään mukaan ja he, heillä saattaa olla omia ideoita ja ehkäpä haluavat sitten ilmaistakin ne. Pahoittelen, jos ehkä en ole nyt puuttunut kaikkeen, mutta sitten kysymys eh, edustustot. Toivon, että parlamentilla on se tunne, että hyvää palvelua on edustustoilta saatu. Joitakin ongelmia on ollut ihan suoraan sanoen vierailujen määrässä ja miten se organisoidaan tehokkaammalla tavalla, että voidaan varmistaa, että tuota palvelua voidaan antaa. Mielestäni kysymys verkostosta, että pitäisikö avata Panamassa aikanaan Teheranissa. Nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä myös, koska tässä on resurssirajoitteita ihan oikeasti ja täytyy tehdä valintoja. Ja se, mitä olen oppinut, on, että ei se ole niin yksinkertaista, että sanotaan, että yksi edustusta suljetaan ja avataan toinen koska kun yksi edustusto suljetaan, niin se ehkä maksaa enemmän rahaa muutaman vuoden aikana, kun täytyy maksaa henkilökunnalle päästöerän sopimuksesta edelleen lisärahaa, joka säästetään ei ole välittömästi käytettävissä uuden, uuden edustuston rahoittamiseen, mutta ymmärrän kyllä täysin ja hyväksyn, että tätä täytyy käydä henkilökohtaisesti. Mielestäni on tärkeää Mehän olemme kuudenneksi laajen diplomaattiverkosto maailmalla. Tämä on suuri perintökomissiolta, joka on peritty, ja uskon, että tämä on se perusta sille työlle, jota EU tekee, joka täytyy pitää yllä. Eli tässä pitäisi keskittyä siihen, että miten voimme rakentaa tässä verkostoa ja myöskin kuunnella ehdotuksia siitä, että pitäisikö avautua uusiin osiin maailmasta. Ja tämä keskustelu jatkuu. Päätän tähän. Olen varma, että tulee kysymyksiä, tai on kysymyksiä, joihin en ole vastannut, mutta en halua puhua liian pitkään. Äh, vielä kerran haluan kiittää kaikkia arvon jäseniä äh, keskustelupanoksista. Arvostamme kovasti erityissuhdettamme tähän valiokuntaan ja tukea, jota täällä on osoitettu meille. Mm, kätin johtajuudessa olemme mielestäni rakentaneet vakaan organisaation, joka pystyy tuottamaan tuloksia poliittisten tavoitteiden suhteen unionissa, kuten on osoitettu moneen otteeseen, ja mielestäni ja toivon, että tämä on pysyvä perintö, ja olen myös täysin tietoinen siitä, että miten tätä pitäisi kehittää, ja voidaan käyttää tulevaisuudessa. EUlla on valtava potentiaali saada aikaan tuloksia EUlle tulevaisuudessa. Siitä on tosi varmia voi vain toivoa, että sillä on poliittinen liikkumavara ja hallinnollinen liikkumavara, jotta se voi kehittyä sillä tavalla, koska ehkä ei ole tärkeämpää kysymystä, jonka kohtaamme tällä vuosituhannella kuin se, että Euroopan paikka maailmassa, mikä se on. Ja EU on se väline, jolla voidaan vastata tähän kysymykseen. Roberto. Roberto. I think I've not much to add. It was any... Ei taida olla paljon lisättävää tähän mielenkiintoiseen keskusteluun. On tärkeää, että olemme monista kysymyksistä samaa mieltä. Olemme myös täysin samaa mieltä tästä pitkän ja lyhyen keskiaikavälin toiminnasta tästä ja seuraavasta parlamentista. Pitää vain löytää oikea tasapaino jatkuvuuden ja asiantuntevuuden hyväksikäytön välillä. Saadaan uutta henkilöstöä, mutta myös annetaan poliittista liikkumavaraa uudelleen valitulle, u, valitulle virkamiehille, mutta uskon, että voimme tätä kaikkea työstää ja yrittää hienosääntää tätä varsin herkkää kysymystä. Minusta tämä oli, minullakin on tämä mielenkiintoinen kokemus, kun on ollut päätarkkailijana Kosovossa ja täytyy sanoa, että toisaalta ymmärrän, millaista tämä ulkosuhdehallinnon toiminta on siellä, ja sitten kun sanot, että ei ole oikeastaan mitään eroa, onko kyse komista tai kans- jäsenvaltiosta tai muusta, mutta samanaikaisesti emme väitä, että eri olisi erilaista sitoumuksen tasoa, mutta pyrimme vain, var- miten, pitä- miten varmistamme sen, että tässä syntyy sitä jo jatkuvuutta, sit, ei, että me jatkuvasti menetä resursseja, si- silloin emme voi rohkaista ihmisiä tähän mukaan, ja tätä asiaa varmasti voimme työstää. Ei ole juurikaan lisättävää, en tiedä haluako, sinä Elmar vielä sanoa jotakin nyt lopuksi. Kiitoksia. Jatkamme työtämme, arvioimme keskustelua tästä eteenpäin. Katsotaan, tarvitaanko uusia aloitteita ja mihin suuntaan. Toivottavasti voimme keskustelua tässä hengessä viedä eteenpäin. Kiitoksia kovasti David ajastasi. Oli hauskaa pitää sinut täällä koko iltapäivä täällä Euroopan parlamentissa. Liste, die begrüßen, die kommen jetzt. So we will start immediately. Aloitamme amerikkalaisten kanssa välittömästi. So, ladies and gentlemen, please take your seat. No niin, istu, istuudutaan. Kohta 16 esityslistalla keskustelu yhdysvaltalaisten ystäviemme kanssa. Valtuuskunta, jota johtaa Christopher Murphy, alivaliokunta senaatista, kongressin jäsen Ballard. Diaspalar ja sitten edustaja huoneen jäsen ja kongressin jäsen Gregor Mix New Yorkista, ulkoasianvaliokunnan jäsen edustajahuoneesta. Hyvin ajankohtainen vierailu näin korkearvoiselta valtuuskunnalta, ja kuten tiedätte, Tämä valiokunta on intensiivisesti viime viikkoina keskustellut live-valiokunnansa kanssa tavoista saada aikaan luottamusta jälleen transatlanttisiin suhteisiin, nyt kun on ollut paljon tapauksia NSAn sähköisestä tarkkailusta. Ja myöskin eurooppalaiset jotkut tiedostopalvelut ovat olleet mukana. Uskon, että on tärkeää saada luottamus takaisin, koska haluamme syventää transatlanttisia suhteita. Tarvitsemme yhteistyötä terrorismin torjunnassa ja myöskin ulkopolitiikka ja talousintressi on se, että pystymme esimerkiksi käymään menestyksekkäitä neuvotteluja. ETPstä. Sen vuoksi olisi ehkä hyödyllistä, että kysymykset, joista keskustellaan tänään, saadaan pois tieltä. Kolme eri kohtaa. Terrorismin torjunnassa tiedotustoiminnan yhteistyö, se on tärkeä positiivinen kysymys. Toiseksi, miten se voidaan kohdentaa, eikä vakoilla kaikkia ja muita kohteita. Kolmas pointti on kysymys, joka edeltää sitä, miten voimme suojella kansalaisten yksityisyyttä Tietosuojakysymys. Tietosuojelun sateenkaaris, anteeksi, sateenvarjosopimus, josta keskusteltiin Washingtonista. Taisi olla tapaaminen varapuheenjohtaja Reddingin kanssa, Safe Harbor-sopimus, myöskin yhteistyö lainsäädäntöyhteistyössä, keskinen yhteistyö. Vaikutelmani oli ja uskoni, kun AFETin valtuuskunnan kanssa oli Washingtonissa kolme neljä viikkoa sitten, että ennen kaikkea Yhdysvalloissa asiasta keskustellaan. Kongressijäsenet, senaattorit, tiedän, että kaikki te olette kiinnostuneita asiasta. Ja joskus sanon tämän ystäville, amerikkalaisille, että pahat pojat ovat tehneet tämän meille. Se on eri asia kuin Kiina ja Venäjä. Yhdysvalloissa demokratia ja äh, oikeusvaltio toimivat, koska keskustellaan. Se on ero muihin järjestelmiin. Sen vuoksi pidämme ystävieni kongressissa todellisina ystävinä parlamenttien. Parlamentit molemmin puolin Atlanttia, niiden täytyy tehdä yhteistyötä, löytää oikea tasapaino yksityisyyden, suojan ja turvallisuuden välillä. Se täytyy löytää jälleen. Se on Aina parlamenttien vastuulla se saavuttaa. Ja tässä mielessä näin teidät liittolaisena. Emme ole samaa mieltä jokaisesta yksityiskohdasta vielä. Se oli aikaista, mutta tahto keskustella sen tasapainon löytämisestä oikealla tavalla, jotta luottamus voidaan rakentaa uudelleen. Muissakin kysymyksissä, kuten TTP, TTIP, se ei pysähdy siihen epäluottamuksen vuoksi. Ja tässä mielessä näen vierailunne tänne ja täytyy kiittää teitä siitä. Tulitte tänne ja että keskustelette. Keskustelija on koko päivä ja huomenna oikeusihmisten kanssa ja olette keskustelleet kauppaimisten kanssa, nyt meidän kanssamme täällä ja uskon, että tämä johtaa sitten loppujen lopuksi ratkaisuun. Uskon, että tietosuojakysymys pitäisi pääasiassa ratkaista kevääseen mennessä. Koska sitä ei pitäisi sekoittaa sitten TTIPn loppukierroksille, sitten se saattaa tulla ongelmalliseksi, koska se on nyt jo tarpeeksi vaikeaa. Joten kiitoksia kovasti, että yritetään tällaisia asioita saavuttaa. Senaattori, ehkäpä te pidätte ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja Brock. Kiitos valiokuntani jäsenille siitä, että saimme tilaisuuden tulla käymään tänä iltana ja keskustelemaan myös tulevista suhteistamme. Me edustamme aika ainutlaatuista valtuuskuntaa. Tällä viikolla olemme nyt Eurooppa-matkalla. Olemme käyneet Berliinissä tänään ja huomenna olemme Brysselissä. Sitten palamme kotiin myös kiitospäivää juhlaa varten. Olemme altitulaatuneet sikäli, että vaikka olemmekin pieni valtuuskunta johtuen lomaviikosta, tässä on molemmista kamareista ja molemmista puolueista edustajia. Me edustamme sekä edustajainhuonetta että myös senaattia sekä republikaanista että demokraattipuoluetta. Molemmat olemme olleet mukana transatlanttisissa suhteessa. Minä itse olen nyt alivaliokunnassa, Euroopan ystävästä alivaliokunnassa puheenjohtaja ja herra Miiks oli aikanaan tärkeässä asemassa demokratian puolesta edustajanhuoneessa. Ja herra Dias Balart on myös transatlanttisen vuoropuhelun nokkamiehiä. Eli me olemme hyvin ansiokkaasti puhuneet transatlanttisten suhteiden puolesta ja tänään me halusimme tulla nimenomaan tehdä selväksi se, että me olemme vain eturintoma suuresta ryhmästä, jossa on senaattoreita ja edustajahuoneen jäseniä, jotka tietävät, mitä se maksaa, että voidaan luottamus palauttaa, joka nyt on murtunut. Itse asiassa tämä matka liittyy siihen matkaan, jonka puheenjohtajana valtuuskunnan teki joitakin viikkoja sitten kongressiin. Meidän mielestäni oli tärkeää, että teemme vastavierailun sen selväksi tekemiseksi, että me uskomme, että suhteet ovat tärkeitä. Ja me totta kai ymmärrämme, ettei tässä kyse ole pelkästään sanoista, vaan myös teoista. Kuten puheenjohtaja totesikin, teidän keskustelunne tietosuojasta ja valvonnasta yhteiskunnissa ei ole meille mitenkään vierasta. Meillä on käyty samanlaista keskustelua Yhdysvalloissa. Me totta kai jaamme yhteiset arvot, ajatellen, että meidän täytyy suojella kansalaisia vahingolta. Se on Yhdysvaltain ja Euroopan maiden historiallinen sitoumus ollut. Valvonta on tarpeen, jotta voimme suojella maitamme terroristiskuilta. Totta kai paljon on tätä on tehty yhdessä toistemme kanssa, mutta meillä on myös yksityisyyden suojan arvo, ettei liian pitkälle puututa ihmisten arkeen ja elämään. Yhdysvalloissa me olemmekin nimenomaan taistelet sen kanssa, että meidän täytyy jotenkin saattaa yhteen nämä kaksi arvoa. Tämä tietysti kai on sokerannut eurooppalaisia, kuten myös yhdysvaltalaisia. Yhdysvallassa meillä on konkreettisesti sellainen valvontajärjestelmä, joka on kyllä tiukka, mutta siellä on vain muutamia kongressin jäseniä mukana pysyvissä valiokunnissa, joka tiedustelun puuttuu. He saavat kyllä tietoja, jotka eivät välttämättä mene kaikille muille. Nyt juuri viime kuukausien ilmitulojen jälkeen me olemme käymässä keskustelua myös siitä, miten voitaisiin jotenkin tiedustelukoneistoa panna aisoihin, koska ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana se on mennyt vähän yli rajojen. Kansalaisimme ovat huolestuneita ja peräänkuluttavat myös takuita. Emme välttämättä voi taata teille, että jokin yksittäinen ehdotus muuttuu laiksi. Kuulitte jo aikaisemminkin Brannot edustajaltamme, ja meillä on toinenkin senaattori tätä työstämässä, että varmastikin jotain muutoksia kyllä saadaan. Yhtä lailla presidenttimme suhtautuu vakavasti myös muutoksiin. Hän on nyt tarkastelemassa tätä ja on sitä mieltä, että voi olla, että tämä kaikki on vain kosmetiikkaa, mutta minä olen kyllä vakuuttunut, että kyllä se johtaa perustavanlaatuisiin muutoksiinkin. Kun presidentti on aikaisemmin puuttunut tähän liittyen sitten Afganistan-politiikkaan tai sotilastoimiin millä keinoin tahansa, niin hän on kyllä saanut aika merkittäviä muutoksia. Eiköhän hän ymmärrä, että tässäkin tarvitaan muutoksia. Lopuksi, kuten puheenjohtajakin totesi, on myös nähtävissä mahdollisuutta edistykseen EUn ja Yhdysvaltain kahdenkeskeisissä suhteissa. Olemme keskustelleet parlamentin jäsenten kesken tästä me olemme tehneet selväksi, että kun ajatellaan kaupallisia suhteita tai yksityisyyden suojaa hallituksen tahon, niin meidän täytyy jotenkin yhdenmukaistaa lakejamme Atlantin molemmin puolin. Me olemme tässä olleet mukana. Mutta miten sitten tähän puututaankin, miten luottamusta uudelleen lähdetään rakentamaan, niin me ennen kaikkea haluamme nyt täällä olla sitä varten, että voimme kertoa teille, että me olemme myös panostaneet tähän pitkällä aikavälillä. Me olemme sitoutuneet siihen, että tilanne kohentuu ja tällainen keskustelu helpottaa meidän työtämme myös yhdessä teidän kanssa, kun etsitään uutta suuntaa, puheenjohtaja. Ehkä jos sopii, niin annan puheenvuoron kongressijäsenelle Diaz Balartille ja kongressin edustajalle Miksille. Mr. Chairman, I will try not to repeat. Kiitoksia puheenjohtaja, yritän olla toistamatta, mitä me juuri sanoi. Mutta on yksi kohta, jonka kyllä toistan, nimittäin se seikka, että me olemme todella sitoutuneet tähän suhteeseen. Minun ei tarvitse kertoa parlamentin jäsenille, että demokraatia on haaste haastava kysymys ja demokratiat ovat epätäydellisiä. Meidän suhteemme tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun tällaisia jännitteitä on ollut, eikä tule muuten olemaan viimeinenkään kerta, kun tällaista pikku äh, kiristystä on, mutta me molemmat tiedämme, että parasta onko sitten vapauden takeesta, turvallisuuden takeesta tai demokratian ihmisoikeuksien takaamisesta tai oikeusvaltioperiaatteen turvaamisesta, niin siinä juuri on tämän suhteen vahvuus, transatlisen suhteen vahvuus. Joten jälleen, niin kuin senaattori juuri äsken sanoi, keskustelu ja huoli, jonka tunnemme teidän tuntevan, ovat aivan samanlaisia kysymyksiä, joista me puhumme USAssa kongressissa. Ja huolimatta siitä, että demokratia ei ole täydellinen rakennelma, niin minä olen kuitenkin myös vakuuttunut siitä, että presidentti on tätä tilannetta vakavissaan uudelleen tarkastelemassa. Täytyy puhua nyt ihan suoraan rehellisesti. Jos tämä uudelleen tarkastelu ei anna sellaista tulosta, että on vakavasti toimittu, vaikka olen vakuuttunut kyllä siitä, että vakavasti tässä toimitaan, niin silloin presidentti saa paljon painostusta osakseen puolueelta sekä senaatista että edustajan huoneesta käsin. Tämä ei ole asia, tämä on asia, jonka otamme todella vakavissamme. Se on asia, ja tiedän, että hallinnolle tämä on erittäin tärkeä kysymys, samoin koko kongressi ottaa sen vakavissaan, mutta vierailumme tarkoitus jälleen kerran on ilmaista uudestaan tämän suhteen merkitys meille. Paras vahvin tai onko se ihmisoikeuksista tai muista turvallisuuskysymyksistä tai oikeusvaltioperiaatteista, on juuri siinä, että jatkossakin pyrimme vahvistamaan tätä suhdettamme. Ja se onkin Euroopan etuoikeus. Ja puheenjohtaja, kiitoksia vielä, että saamme vierailla teidän valiokunnassanne ja voimme keskustella parlamentaaristen kollegoimme kanssa täällä Euroopassa. Kiitos. Minä puhun kovin lyhyesti ja minäkin haluan kiittää puheenjohtajaa ja myötäillä tätä viestiä. Viesti on se, että meistä Yhdysvalloissa, kongressissa ja Yhdysvaltain kansa ymmärtävät tärkeyden ja merkityksen tässä suhteessa. Ymmärrämme myös luottamuksen arvon ja tiedämme, että meidän täytyy korjata se, mitä on tapahtunut, niin että voidaan saavuttaa uudelleen luottamus yli Atlantin jotka hienot maamme ovat jakaneet pitkään. Ja sen vuoksi on tärkeää ja merkittävää meille olla täällä tänään. Ja viedä takaisin viestiä siitä, mitä kuulemme teiltä. Mutta tärkeää on myös viedä viestiä teille, että me tiedämme, että, me, että meillä ei voi olla kokoistava demokratiaa ilman teitä, emmekä voi turvata ihmisiämme. Maailma on paljon pienempi kuin aiemmin. Ja nyt kollektiivisesti yhdessä tämä täytyy huomata ja saada asiat kuntoon. Uuden tekniikan aikakautena, sosiaalisen median aikakautena, internetin aikakautena. Meidän täytyy miettiä yhdessä. Yhdysvallat eivät voi tehdä sitä yksin. Eivätkä Euroopan matkaa voi tehdä sitä yksin. Meidän täytyy miettiä, että miten teemme sen yhdessä. Ja mielestäni tämä on viesti jonka kautta sitä haluamme täällä levittää. Että tämä suhde on tärkeä. Tämä ja se, mikä on luottamuksen rikkonut, on jotain sellaista, jonka Yhdysvaltain ihmiset ottavat kovin vakavasti. Emme halua sitä lakaista mitenkään matonalle Sen kohtaamme itse hallituksena ja kansakuntana koska loppujen lopuksi me todellakin jaamme samat arvot, demokratian arvot. Ne arvot, että varmistetaan, että meillä on vapauksia ja että meillä on yksityisyys. Ja sen arvoa, että varmistamme sen, että kansalaisemme ovat turvassa. Joten minulla on ilo olla täällä, kuulla teitä, vastata mahdollisesti kysymyksiin, mutta loppujen lopuksi varmistaa, että tämä vahva side, joka meillä on, pysyy yllä ikuisesti. Kiitos. Thank you very much. Kiitos kovasti. Aloitamme keskustelun. Herra Salafranca ensin. You speak in Spanish. Eh... Kiitoksia. Puhun espanjaksi. Haluaisin EPP-ryhmän nimessä toivottaa tervetulleeksi eh, senaattori Murphyn ja kongsen edustajat Dias Palar ja Gregory Mix, jotka ovat jo pitkään olleet hyviä ystäviämme. Ja tulkitsemme tämän vierailun niin, että te arvostatte meitä ja arvostatte tätä suhdettamme. Ja tänä iltapäivänä puhun varsin lyhyesti ja puhun siinä linjassa, mistä aamulla keskustelimme varjoisteiden kokouksessa tutkintavaliokunnan yhteydessä. Ensinnä puheenjohtaja, meitä on paljon, jotka uskomme, että transatlanttinen yhteys – kuuluu EUn DNAhan ja tämä suhde, hyvät kollegat usa on ollut aina ollut tärkeää. Tehän tiedätte, että monet parlamentin jäsenet ovat pyytäneet, että keskeytettäisiin SWIFT-sopimus tämän tapahtuman jälkeen, ja monet ovat sitä mieltä, että pitäisi keskeyttää myös PNR-sopimus, ja näin ollen me toivomme teiltä selkeää vastausta, jotta voimme yrittää palauttaa tilanteen entiselleen ne, ne jotka vierailivat e, vi, komissaari Vivian Redding on, että hän tiedä, että ollaan valmistelussa poliittista julkilausumaa ja näin ollen hänen vierailuunsa tulee varsin hyvään aikaan ja tässä mielessä me odotamme teiltä että saadaan täsmällisiä vastauksia, konkreettisia sitoumuksia, jotka perustuvat keskinäiseen yhteisymmärryksen dialogiin ja kunnioitukseen, että voidaan mahdollisimman nopeasti korjata tämä tilanne ja ylittää nämä tapahtuneet asiat. Kiitoksia. Gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Todellakin, niin, ensinnäkin haluaisin kiittää parlamentin puhemiehiä ja jäseniä. Tämä on erittäin tärkeä hetki meille kaikille. Mitä nyt on tullut julki tietoja, niin se on kyllä luottamuksen murtanut täysin Amerikan hallituksen ja myös konferenssin mutta ei pelkästään näiden tietojen löytymisen perusteella, vain jo aikaisemmin oli tietoja liittyen sopimuksiimme SWIFTiin ja PNR-sopimuksiin liittyen. Me teimme valtuuskunnan matkan myös lipevaliokunnasta 2012 maaliskuun puhuimme amerikkalaisten kanssa kongressin jäsenten kanssa. En valitettavasti päässeet keskustelemaan ja kanta oli sellainen, että eivät oikein ymmärtäneet ollenkaan meidän perustuslakejamme täällä Euroopassa ja miten paljon annamme arvoa yksityisyydelle. Tiedämme, että perustuslakimme ovat erilaiset ja yksityisyyden arvo on erilainen. Mutta todellakin jos tässä pyritään terrorismia torjumaan eri tavoin, me olemme espanjalainen, me olemme myös kärsineet paljon terrorismista meidän maassamme, mutta aina olemme kantaneet huolta myös siitä, että se tehdään laillisissa puitteissa. Ennaltaehkäisy, terrorismin ja rikollisuudenkin ennaltaehkäisy ei voi olla kautta linjan ennaltaehkäisyä, ikään kuin jos ajatellaan sitä, ettei millään tavalla puututa oikeudellisesti – ainakin jos sitä verrataan meidän perustuslaillisiin järjestelmiimme. Jos ajatellaan, niin meille tämä merkitsee sitä, että on olemassa ikään kuin poliisivaltio tai hallitus, joka ei pelkästään meidän yksityisyyttämme tohua, vaan on kyse hallituksista, joka iskee myös meidän kauppajärjestelmäämme, vaihtojärjestelmää ja niin edelleen, ja jopa saattaa puuttua meidän poliittisiin päätöksiimme. Siksi tämä on äärettömän, äärettömän vakavaa. Toivottavasti voimme palauttaa luottamuksen. Kiitos. Puheaika minuutti, puolitoista minuuttia. Muuten ei saada lopetettua ajoissa. Professor Ladford näyttää nyt hyvää esimerkkiä. Um, it is indeed a great uh, pleasure. Puheenjohtaja, onkin todella ilo toivottaa teidät kaikki valiokuntamme ja tiedämme, tunnemme Mario Dias Balartin varsin hyvin. Hän on USA delegaation varapuheenjohtaja, mutta olet varsin hyvässä yhteistyössä hänen kanssaan. kuulun myös kansallisvapauksien valiokuntana käsitellä tietosuojakysymyksiä siellä, ja minusta näyttää siltä, että Meillä on kyllä aika isoja haasteita, siksi onkin niin tärkeää, että tulitte tänne ja selvästi tekin olette tämän asian vakavissanne, koska meidän täytyy saada uusi sopimus, johon kootaan kaikki osapuolet yhteen, ei välttämättä samojen kanavien kautta, koska on edessä kanavia, kauppa, tieto, suoja, yksityisyys, tiedustelukysymykset, ihmiset, eri tahot ovat eri asioista vastuussa ne tavallaan liittyvät toisiin, vaikka ne ovat myös erillisiä asioita. On ääniä, sivusta kuuluvia ääniä tässäkin kaupungissa, jotka minun mielestäni ovat hiukan vastuuttomasti toimineet ja peräänkuuluttaneet sitä, että keskeytettäisiin TTIP-neuvottelut. Jotkut vaativat, että pidämme tietomme täällä Euroopassa. Meillä on omia pilvipalveluita, niin niitä tarvitse siirtää, siirtää muualle. Ja tämä heijastelee hiukan, heijastelee protektionismia, enkä minä suosi tällaista, minun ikään ei tällaista halua, mutta meidän täytyy ehkä, jotta pääsemme tästä kriisistä, niin löytää joku mahdollisuus yrittää ratkaista joitakin kysymyksiä, jotka ovat todella meitä vaivanneet aika pitkään jo. Miten saamme yksityisyyspuitteet kuntoon kaupallisesti ja lainvalvontapuolella myös joten välitämme tavallaan tämän teidän meille lähettämän viestin teille takaisin. Jos voisitte rohkaista hyvää keskustelua kaikissa Euroopan pääkaupungissa, niin kuin Washingtonissakin mukaan lukien Lontoon, niin siitä kyllä olisi varmasti suurta hyötyä. Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua Saksaa. Tulen Saksasta ja olen jäsenenä Yhdysvaltain valtuuskunnassa ja olen kovin iloinen, että olette tulleet tänään tänne. Tiedän, että olette Berliinissä eilen. Sielläkin oli suuri keskusteluteema esillä. Sielläkin oltiin, että tulitte. Ja äh, juuri kun olen Saksasta, niin Saksan suhde Yhdysvaltoihin on kovin tärkeä teema. Ja Juuri Saksassa on suurta kiihtymistä siitä, mitä on viime kuukausina koettu. Hyvä merkki on se, että eh, haemme keskusteluyhteyttä juuri siitä syystä, kun olen puhunut paljon myös nuorten ihmisten kanssa, jotka ovat aktiivisia Facebookissa ja internetissä. Olen jo kuullut, että on huolia, että jos Yhdysvaltoihin matkustan, niin tuleeko sitten sinne maahan pääsyyn ongelmia. Jos tällaisia kysymyksiä tulee esille, niin kyllä sitten molemmilla puolilla me olemme saaneet varoituksen, että todellakin täytyy nyt sitten saada luottamusta takaisin. Sitten sen vuoksi kiitänkin teitä täällä tänään. Itse uskon, kuten kollega juuri sanoi, että vapaakauppasopimuksen kautta voimme löydättää hyvän tien ottaa, siihen integroida myös tietosuojaan, koska Euroopan parlamentti pitää kovasti silmällä sitä, että tietosuoja on kauppasopimuksessa erittäin tärkeällä siellä. Kiitos, että olette täällä tänään. Uh, thank you, President. Very well welcome over here from the European... Kiitoksia, tervetuloa myös EKRM puolesta. Me olemme varmasti kaikkien vahvin atlanttinen ryhmittymä. Me pidämme Yhdysvaltasuhteitamme ykköskysymyksenä ulkopolitiikassa. Kaksi manteretta, Kanada mukaan myös latinalaisen Amerikan maat, Meksiko, Kolumbia, Chile, Brasiliakin. Meidän mielestäni tulevaisuus on siellä. Ajatellaan myös Tyynämeren kumppanuutta, demokratian vahvistamista, vapakaupan edistämistä teidän maailmankolkassanne. Me vastustamme ennen kaikkea PNR tai SWIFTin keskeyttämistä tai TTIP-neuvottelujen keskeyttämistäkään. Meillä on hyvin paljon yhteistä maaperää. Olen itse juuri tullut Montenegrossa, kun olen parlamentin Montenegro esittelijä. He haluavat myös päästä NATOon, odottelevat amerikkalaisten kutsua. Ja tässä on tiettyä päällekkäisyyttä myös heidän liittymisessään EU-hun yhtä hyvin kuin NATOon. Jos teillä on keskustelu hallitusten kesken, niin ottakaa Montenegro myös esityslistalle. Heillä ovat samat arvot kuin meilläkin he haluavat EU lisäksi myös NATOon. Niin, tässä on paljon muitakin kysymyksiä. lähi rauhansuunnitelma, kvartetti, Geneva 2, Iranista, Pohjois-Korean aisossa pitäminen, Kiinan ja Japanin vesikiista. Tässä paljon yhteistyö tärkeää puhua yhdellä äänellä, varsinkin turvallisuusneuvostossa, koska me emme yksin pärjää siellä. Mitä tulee saahan? ymmärrän kyllä, että teidän... Anteeksi? No NS on aika tärkeä puheenjohtaja yksi lisäys vielä. Eikö voisi kansalaisilla Euroopan unionilla olla samanlainen oikeus myös valituksia tehdä oikeusistuimissa, kuten päinvastoinkin on SNO. Se on erittäin tärkeää. Mr. Angurakis. Herra Angurakis seuraavana. Κύριε Πρόεδρε, για τους επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλω να τους πω... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän vielä tämän tänne tulosta edustan Kreikan kommunistista puoluetta. Haluaisin sanoa seuraava ensinnä. Kaikki tässä huoneessa olemme samaa mieltä siitä, että oli olemassa poliittinen päätös, joka johti toimenpiteisiin kerätä kaikkea tätä tietoa. Kyse ei ole vain ihmisten yksityisyydestä, Kyseessä on tavallaan sota USA ja sen liittolaisten välillä monillakin eri alueilla kuin mitä tulee tietojen keruuseen myös. Toiseksi kiitos Noudonin paljastusten ja tekin sanoitte, että amerikkalaiset ovat olleet järkyttyneitä tästä kaikesta vakoilusta, mutta en ole nähnyt, että USAn hallitus olisi tarkastellut herra Snowdenia myönteisesti. monet teistä kutsuvat häntä pet- petturiksi. Hänen paastonsa jälkeen olemme saaneet tietää, että samantyyppisiä käytäntöjä on käytössä monissa eurooppalaisissa tiedustelupalveluissa myös, joten kyse ei ole vain USAan toiminnasta. Ei sitä voi pelkästään syyttää, vaan myös omien maidemme tiedustelupalvelut ovat näin toimineet, koska molemmin puolin Atlanttia meillä on kapitalistiset hallitukset, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia, eivätkä vapauksia. Tämä pitäisi parantua vetoan teihin, että teette parhaanne tässä asiassa, joka on hyvin tärkeä monille eurooppalaisille. Ensinnäkin poistakaa Kuuban saarto ja vapauttakaa viisi kuubalaista vankia vankiloista ne Kiitoksia. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte unseren Ameri- Kiitos. Haluaisin amerikkalaisille ystäville sanoa nimenomaan ystäville, että pyysin puheenvuoroa, jota tiedätte, että miten joku kuten minä kristillisdemokraattina ajattelen. Ensi vuonna olen ollut sitten 35 vuotta parlamentissa. Brock voi kertoa, missä tehtävissä olin myös ryhmän puheenjohtaja monta vuotta. Mutta minun on koskettanut suuressa määrin se, että miten sellaiset palvelut Yhdysvalloissa ovat käyttäytyneet. Te olette oikeusvaltio, ja oikeusvaltiossa sellaista ei voi tapahtua. Ottaisin toisen asian esille, joka on minua aristanut monta vuotta, Guantanamo. Olen kovasti terrorismitorjunnan kannalla, mutta ihmisiä ei voi sulkia eliniäksi ilman, että on oikeuskäsittelyä, vaan täytyy kertoa, todistaa ihmisille, ihmisistä, että he ovat terroristeja, jos heidät suljetaan, tarvitaan oikeuskäsittelyä. Pyydän todellakin, että nyt asia selvitetään, että teette se, mitä tarvitaan, jotta salaiset salainen palvelu saada valvontaan. Odotamme teiltä, koska olette ystäviämme. Koska jos oikeusvaltio menee pilalle, niin sitten myös demokratia menee pilalle lopulta. Ja sen vuoksi kernaasti haluaisin sanoa sen, mitä kollega Nyykostakin sanoi, että tällä suhteella on merkitystä, this relationship matters. Toi, sen vuoksi olemme niin tästä loukkaantuneet, että olisimme voineet joiltain muilta odottaa tätä, mutta ei Yhdysvalloilta. Thank you, uh, Senator. Kiitoksia, senaattori Murphy. Olen kovin kiitollinen, että olette täällä. Ja kysytte, miten palauttaa luottamus. Kaksi yksinkertaista vastausta eli niin, Euroopan vinkkelistä. Ensinnäkin puretaan nykyinen tiedustelukoneisto, jonka olette rakentaneet. Ei se ole millään muotoa demokraattinen, ei se suojele kansanvapauksia, se tuhoaa niitä eikä se hyödytä terrorismin torjunnassa. Toiseksi, oppikaa jotain meidän kokemuksistamme terrorismin ja järjestetyn rikollisuuden torjunnassa. Meillä on täällä terrorismiongelma ollut, joka on ollut isompi kuin teillä konsanaan. Me hoidimme sen ilman, että rakensimme valtavia koneistoja. Me kunnioitimme kansalaisvapauksia. meillä meille tuli seuraamuksia, mutta ei mitään summittaisia oikeudenkäyntejä. Ja olemme nyt onnistuneet siinä, että terrorismi ei ole mikään välitön uhka. Järjestäytynyt rikollisuus on ehkä suurempikin uhka kuin terrorismi monissa maissa. Olemme torjuneet sitä Italiassa ja monissa muissakin maissa. Demokratian välinein, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnein, ja olemme aika hyvin tuloksia saaneet aikaan mantereilla, joka on isompi kuin Yhdysvallat ja myös väestöäkin ajatellen, mutta myös taloudellisestikin. Oppikaa meiltä siis. Kyllä voimme olla ystäviä jatkossakin, jos näin teette. Kiitos. Mr. Kasi. Herra Kasi, seuraavana liberaalit. Distinguished uh, guest, thank you. Puheenjohtaja Arvo, Arvostat vieraat, kiitoksia teidän vieraanvaraisuudestanne Washingtonissa. Siitä oli paljon hyötyä. On tärkeää, että näin nopeasti kolmen viikon jälkeen jatkamme tätä keskustelua. Sillä on merkitystä. Haluaisin ottaa esille sen seikan, että tarvitsemme e- tehokkaampaa, uskottavampaa tiedustelupalvelujen valvontaa, ei vain Yhdysvalloissa, vaan myös omissa jäsenvaltioissamme. Tämä on yhteinen haaste ja yhteinen koti läksy kaikille ja myös äh, siinä riittää haastetta kotimaan parlamenteillemme jäsenvaltiossa. Mutta haluan nyt puhua tulevaisuudesta. TTIP-sopimus on todella tärkeä, mutta minä kyllä pelkään, että ihmiset molemmin puolen Atlantia e- eivät ole tietoisia, kuinka tärkeistä sopimuksista on kyse kun ajatellaan tulevaisuutta ja kilpailukykyä, meitä pitää parantaa. Me tarvitsemme taloudellemme kasvua ja minä toivon, että te pystytte välittämään tämän viestiä myös USAssa, kun palatte sinne. Ja herrat sanoikin mainitsikin, että vakaus Euroopassa on todella tärkeä kysymys ja hän mainitsi Montenegron. Me juttelimme tästä asiasta myös Washingtonissa teidän kanssanne. Laajentuminen tuo vakautta Länsi-Balkanille ja tällaista, nyt pitääkin tehdä, kun huomioon kielteiset kehitykset Ukrainan tapauksessa kehityksessä ja tämä olisi varsin myönteinen esimerkki täältä Euroopan man- mantereelta. Kiitoksia. Thank you for coming to the Kiitos, että tulitte parlamenttiin. Olemme kaikki samaa mieltä, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja tällä on merkitystä. Meillä on samat arvot. Nyt on kyse siitä, onko meillä sama tärkeysjärjestys, kun olimme Washingtonissa hiljattain, niin sanottiin, että yhdysvaltalaiset panevat turvallisuuden etusijalle ja me yksityisyyden. Hiljattain olen nähnyt joitakin amerikkalaisen haastavan ylipäätään yksityisyyden käsitteenä. Eli miten näette nämä erot? Onko siinä mitään yhteistä maaperää keskenäisellä ymmärryksellä? Toiseksi, kun on kyse näistä samanmielisistä kansakunnista, nämä viisi viisasta, etteivät ne toisiaan vakoilisi, niin voisitteko nähdä itsenne siinä mukana eurooppalaisten maiden rinnalla? Chairman, thank you very much indeed. Welcome to our friends. Kiitos ystävät. En vaida aihetta kuitenkaan. Kun sekä koko kongressi, senaatti ja huone omaksuvat lähi idään ja Palestiinan yhtäläisen kannan, Onko teistä kukaan ollut Palestiinassa ja nähnyt omin silmin, mitä siellä tapahtuu? Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minunkin puoleltani sydämellisesti siis tervetuloa. Ne keskustelut, joita meillä oli, niin keskustelut, joita meillä Washingtonissa oli, mielestäni olivat kovin avoimet ja rakentavat, ja iloitsen, että hyväksyitte kutsun siihen, että meidän ja teidän välillä on säännölliset kontaktit, jotta voidaan äärettömistä välttää, jotka johtuisivat tiedon puutteesta. Olen vakuuttunut myös siitä, että yhteistyö teidän ja Euroopan välillä on myös turvallisuuden intressissä ja terrorismin torjunnan intressissä, puolustuksen intressissä. Se on positiivista ja tärkeää ja meillä olemme saaneet hyviä tuloksia. Mutta ärtymykset ovat olemassa. NSAn toimien vuoksi on jo vahvistettu, kun olimme Yhdysvalloissa, että NSA eh, jättää huomioon ottamatta lain joka päivä ja on valvonnan ulkopuolella, ja että Freedom Act-säädös voisi nyt vaikuttaa tätä vastaan. Minun kysymykseni on, että miten uskotte, että tämän Freedom Act-säädöksen kanssa, jota nyt käsittelette, niin miten sen avulla voitaisiin luottamusta saada aikaan uudelleen? Jossa sitten annettaisiin selkeät säännöt tiedustelupalvelun toiminnasta, tietojen keräämisestä, seljoittamisesta, että sen varaa voitaisiin jälleen rakentaa luottamuksen perusteella sitten jatkaa yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, mutta ilman, että olisi tätä ärtymystä, jota nyt on ollut. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän senottoria ja kongressin edustaja me olemme osallisena tätä transatlanttista vuoropuhelua, joten tervetuloa. Mutta tämän takia juuri meillä on vastuu asia puhua seuraavista konkreettisista askeleista, joihin ryhdytään lainsäätäjinä. Ja uskon, että olisi hyvä, jos voisitte sen lisäksi, mitä jo olette tänään sanoneet, voisitte vielä kertoa, mitä te kongressissa, edustajien huoneessa, senaatissa olette tekemässä, jotta ylitettäisiin tai päästäisiin eroon tällaista, näistä ylilyönneistä, joihin NSA on syyllistynyt. Tämä on meidänkin vastuulla. Meidänkin pitää pohtia, mitä me teemme, jotta voimme minimoida ja ylittää joidenkin tiedustelupalveluiden Euroopassa, siis ylilyödyt. Minä tulin itse maasta itä saksassahan meillä oli tästä kokemusta aikaisemmin, joten minä kyllä ymmärrän tätä asiaa tavallaan. Ja tämä ep- luo epävakautta demokratiaan ja siksi mielestäni Tämä historian osuus ja nykyisyyden osa ei kuulu meidän yhteisiin arvoihimme ollenkaan. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos vierailustanne ja yhteistyöstä. Turvallisuus on meidän yhtenä haasteemme nykymaailmassa. Sitä ei voida mitenkään jakaa. Ei sitä voida hoitaa yksinä erikseen. Se perustuu luottamuksen. Nyt on kyse vain siitä, että luottamus on horjunut. Olen huolestunut myös hyvin eriarvoisesta kohtelusta siinä, miten yksityisyys taataan Yhdysvaltain kansalaisille yhtäältä ja toisaalta Euroopan kansalaisille. Totta kai tarvitaan tasapainon lähestymistapaa. Teidän läsnäoloni täällä on aika lupaava takuu siitä, että ehkä päästään vielä kerran yhteisymmärrykseen. Mitä tulee USA, EU, vapakauppaneuvotteluihin, niin kyllä niiden on jatkuttava. Se on historiallinen tilaisuus. Olemme molemmat vastuussa siitä ja molemmat hyödymme siitä. Olen myös samaa mieltä, että SWIFT-sopimusta ei pitäisi keskeyttää. Muchas presidente. En fin, Se puheenjohtaja. Puhun espanjaksi lyhyesti. Kiitoksia tänne tulostanne. Kolme viikkoa sitten keskustelimme jo teidän kanssanne ja kuulimme näistä sitoumuksistanne tähän suhteeseen ja mitä arvoja te niihin liitätte. Haluaisin sitten teille kysymyksen ja yhden kommentin. Kysymykseni, koska uskotte, että tämä tarkastelu, jonka presidentti on tilannut, koska se päättyy ja viedään loppuun. Sitten, äh, kun näitä transaktiota suhdetta, sehän on niin tärkeää, että tarvitaan myös tällaisia myönteisiä symboleita. Minulle on tämä vuosittainen huippukokous, tällainen myönteinen symboli. Me olemme muuttaneet so- sopimuksia, meillä on äh, nyt pysyvämpi neuvostossa herra Van Rompuy, hän on virassa viisi vuotta viime vuosina, huolimatta siitä, että Clintonin aikana meillä oli vuosittaisia säännöllisiä huippukokouksia niin nyt niitä ei ole Obaman kaudella kuitenkaan ollut. Ja jopa vetoaisin siihen. Tunnetteko te vuositus niin, että tähän suhteeseen tarvittaisiin yhteisiä sy- sy- symboleita, myönteisiä tapahtumia, kuten juuri huippukokous olisi? Well, again, thank you uh, all for your, your Kiittäisin teidän kommenteistanne, huolenaiheista. Ja nyt aivan lyhyessä ajassa pyrin vastaamaan joihinkin kysymyksiin, joita tuli esille. Kollegani varmasti myös vastaavat johonkin muihin sitten. Ensinnäkin mielestäni on tärkeää tunnustaa, että pitkälti me puhumme kahdesta erillistä, jostakin e- aika erityyppistä asiasta. Me puhumme asiasta, joka liittyy poliittiseen vakoiluun, enkä halua puhua muiden delegaatioiden puolesta, mutta uskon, että monet meistä kongressissa uskomme, että olemme tässä ylittäneet tietyn hyväksytyn rajan. Vierailimme Saksassa ennen tätä vierailua juuri sen takia, että me juuri tiedämme, että luottamus on rikkoutunut, kun olemme kuunnelleet liitokansallin puhelinta muun muassa. Ja minä toivon, että yksi presidentin uudelleentarkastelun tuloksista, joita odotamme vuoden loppuun mennessä, on juuri muutos, huomattava muutos tässä toiminnassa ja siinä, miten hoidamme poliittista valvontaa. Emme tietenkään ole yksin maailmassa, jotka tällaista toimintaa harjoittavat, mutta selvästikin kustannushyötyanalyysi ei tässä nyt toiminut, mitä tulee USAn toimiin. Sitten puhumme mu- uudella, muunlaisista valvontaa tekniikoista, jotka liittyvät esimerkiksi eh, tietojen keruuseen, jota hoidetaan pitkälti yhteistyössä teidän tiedustelupalvelunne kanssa. Ja tämä, tätä keskustelua juuri kannattaa käydä täällä, mutta ehkä vielä parempi sitä on käydä kahdenkeskisesti, koska eh, missä määrin yksityisyyttä on rikottu, niin ratkaisukin silloin löytyy siinä, että on parempia toimintamalleja käytössä sekä USA-tiedustelupalvelussa että jäsenvaltioissa täällä, mitä tulee niiden tiedustelupalveluihin. Ja tämä on myös erittäin tärkeä projekti, mutta asia, joka meidän pitää tunnustaa, sen pitää tapahtua kahden keskiseltä pohjalta. Sitten toiseksi arvostan niitä kommentteja niiltä, jotka uskovat, että meidän ei pitäisi sitoa sopimuksia, jotka jotka pyrkivät palvelemaan kansakuntiamme, kuten SWIFT-sopimus tai, tai patkustajat äh, nimirekisteri. Ja jotkut us, monet sanovat, että ei pitäisi keskeyttää TTIP-neuvotteluita. Me olemme täällä, jotta tekisimme teillä selväksi sen asian, että teidän ei tarvitsi antaa mitään lisäviestejä enää USAlle ja varannaista yhteistä turvallisuuttamme näiden sopimusten keskeyttämisellä. Me olemme vilpittömiä, kongressi on vilpitön me pyrimme löytämään tien eteenpäin ja kun me toteutamme tämänhetkisiä sopimuksia ja neuvottelemme tulevista sopimuksista. Sitten kolmas tai neljäs kommentti, niin olemme kaikki kollektiivisen kokemuksemme tulosta. Ei ole, tietysti täällä on tapahtunut paljon tuhoa täällä Euroopassa terrorismin taholta. Olen tästä samaa mieltä. Terrorismi ei ole uhka niin suuressa määrin Euroopassa. Me olemme taas oman lähihistoriamme uhreja vieläkin, kun me käsittelemme tuhansien, tuhansien amerikkalaisten hengenmenetystä terroristi-iskuissa. Ja tässäkin myös osittain tämä johtui siitä, että tiedustelupalvelu ei onnistunut tehtävässään. Ja näin olemme keränneet valtavasti tietoja ja uskomme, että meidän pitää nyt saada tämä koko oikealle raiteelle, mutta meidän kokemuksemme on tavallaan synnyttänyt sen, mitä on tapahtunut, tai, tai sen, mitä tapahtui kymmenen vuotta sitten, on vaikuttanut tähän toimintaamme, ja nyt me yritämme sitten tehdä sovintoa tämän kokemuksemme kanssa, koska kokemuksemme, se kokemuksemme liittyy myös kansanvapauksien kunnioittaminen. Varmasti ymmärrämme, että käymme näitä keskustelta tosissamme tässä on kyse muutoksista, joiden myötä yritykset, jotka ovat saaneet tietoja, paljastaneet tietoja, voidaan ryhtyä paljon huomattavampiin uudistuksiin kuin aikaisemmin ja voitaisiin lopettaa oikeastaan metatiedon keruu, vaikka monet usa uskovat, uskovat, että 50, yli 50 terrorismi-iskua on pystytty estämään näiden tiedonkeruiden takia. Sitten vielä ihan lopuksi. Me taistelemme sen puolesta, miten voimme turvata oman maanne, maamme niin kuin tekin. Ja tässä minä puhun nyt ihan henkilökohtaisesti. Meillä voi olla strategia, jonka mukaisesti jahtaamme terroristeja ympäri maapalloa, ryhdymme massiivisen tiedon tiedustelutoimintaan löytäksemme heitä. Tai, tai oikeastaan niin kun se ei ole mistään tai, tai voimme myös tehdä sellaisen päätöksen, että me aiommekin vähentää syitä, miksi nämä terroristit pystyvät rekrytoimaan ihmisiä riveihinsä ja miten USA ja liittolaisemme toimivat kun on kyse kansallisvapauksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Tämä on iso osa pitkä aikavälin tarinaa. Miten suojelemme yleensä kansoja ja maita terrorismilta? En ole koskaan uskonut, että pitäisi tehdä valinta Amerikan suojelun ja Amerikan kansallisvapauksen suojelun välillä. Ja tämä on keskustelu, jota meidän pitää yhdessä käydä teidän kanssanne valvonta ei yksin vielä meitä turvaa miltään. Meidän täytyy myös vähentää niitä syitä, joiden takia ihmiset ympäri maailmaa haluavat järjestäytyä meitä vastaan. Ja tämä on tämä perusviestini tänään minulta teille. Teillä me olemme erittäin vilpittömin mielin täällä ja haluamme yhdessä toimia asiassa kanssanne. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Again, I want to thank you. Kiitoksia. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Palaan muutaman seikkaan. Mitä eroja sitten on turvallisuuteen ja yksityiseen liittyvissä käsitteissä alueittemme välillä? No, kaikki me varmasti pyrkimme näitä punnitsemaan. Yksityisyys ilman turvallisuutta ei johda mihinkään, ja turvallisuus ilman yksityisyyttä ei sekään johda mihinkään. Eli tässä nyt yritetään vain löytää tasapaino näiden välillä. Ja jokainen on omien kokemustensa ja todellisuuksiensa kourissa. Varmastikin syyskuun 11. päivä on tuoreessa muistissa tai muut pommitukset. Teillä on myös kärsimystä ollut terroristiskujen takia. Ei tässä niin kauheasti eroa kuitenkaan ole ajatellen, mistä se tasapaino löytyy, koska ei sitä varmaan ihan täydellisesti löydy. Olen samaa mieltä monen kanssa siitä, mitä meidän puheenjohtajammekin totesi siitä, onko se sitten SWIFT tai TTIP. Eivät he oikeastaan ne ole kysymyksiä, jotka ovat, tai siis no, tärkeitä ne ovat meillekin, mutta yhtä tärkeitä ne ovat Euroopalle. Minä väittäisin, että ihan yhtä tärkeitä molemmat, ehkä vieläkin tärkeämpiä – jos uskoo vapauteen ja demokratian ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen kautta maailmaan, se muuttaa suuntaa koko maailmassa, eikä pitäisi nyt unohtaa tässä kokonaiskuvaa. Kyllä, tavan takaa on kuultu tämä sama juttu, että luottamusta on horjutettu, ja mikä tässä nyt on ehkä tärkeää, ja mitä mekin täällä nyt viestimme, on, että me olemme juuri siitä syystä, että luottamus on kärsinyt. Varmastikin luottamuksen palauttaminen liittyy peruskäsitteisiin. Ne täytyy tunnistaa ystävät, kohdella heitä sen mukaisesti ja tietää myös viholliset ja kohdella heitä sen mukaan. Varmasti kaikki olemme tästä samaa mieltä. Herra Milan Mon otti esille ehdotuksen aika hyvä ajatus huippukokouksesta. Mielestäni se on mielenkiintoinen täsmällinen ehdotus ja ihan varmasti me viemme sen tuliaisena kotiin. Kiitos siitä. Täällä kuultiin paljon muutakin. En halua nyt tuhlata aikaa sen enempää, kun muutenkin olette olleet hyvin avoketisia sen kanssa. Mutta lopuksi toteaisin vielä sen verran, että ei pidä nyt niin, kuten minä sanoin, että demokratia on viallinen, ei se ole täydellinen. Ero on siinä vain, että demokratiassa voidaan korjata asioita, ettei tule kostoa. Minä tiedän, että kuten joku haluaa puhua siitä, että no niin, on kapitalistia demokratisia maita, jotka ihmisoikeuksia loukkaavat. Kyllä, varmaan niin on, ehdottomasti. Mutta haluaisiko joku kuitenkaan väittäisi vastaan, että demokratian vilkkoja haluttaisiin vaihtaa kommunistiseen Kuupaan, Kiinaan tai Pohjois-Koreaan. Minä väitän, että kaikki vastaavat ei. Kiitos ystävyydestä ja kiitos mahdollisuudesta tulla tänne. Kiitos, että olemme täällä valiokunnassa. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Niin, Tässä jo edellä Diaspalla sanoikin, että demokratia on yksi satkuusimmista hallinnon muodoista. Mutta se on paras hallitus, hallintotapa silti, jonka tunnen. Ja kun kuuntelen tämän päivän puhujia. Se osoitti demokratian toiminnassa, koska kuulin eroja ajatuksissa. Valiokunta, jossa olette vapaita puhumaan näistä ajattelutavan eroista. Ja keskuudessanne on debattia, joka on varmaan kovin kiihtynyttäkin ajoittain. Sitä meillä tänään kuulleet ja eri ihmiset ottavat eri kantoja syy, miksi käsittelen tätä, kun halusin vastata yhteen kysymykseen, jota kysyttiin. Milloin Yhdysvallat tai milloin kongressi tekee jotain, milloin prosessit saadaan loppuun. Haluan teidän tietämään, että olemme huolestuneita, mutta demokratia tapahtuu Yhdysvalloissa myös. Kyse on mielipideeroista. Ja jotta niistä saadaan konsensus, niin se kestää aikansa. Meillä on eri kantoja, koska Yhdysvalloissa ihmiset ovat myöskin vaikutettuna NSA-asiasta, mutta on eri ajatuksia, niin kuin täälläkin, siitä, että mitä pitää tehdä ja miten. Yhdysvalloissa tällä hetkellä on teidän tietävän, että tämä asia nyt perustuu poliittiseen puolueeseen. Koska nämä lakialoitteet, keskustellaan tällä hetkellä, on siis kantoja molemmissa puolueissa. On ihan konservatiivisimpia republikaaneja, liberaalimpia demokraatteja ihan samassa, samalla kannalla. Ja sitten on muita yksilöitä siellä, jotka ovat olleet keskellä, nyt eivät ole varmoja kumpaan suuntaan. Olen sanonut, että meillähän on ollut ilmaisu Yksi yhdessä presidenttikampanjassakin sanottiin, että olen sen kannalla ennen kuin olin sitä vastaan, mutta näin tapahtuu joskus demokratiassa. Minä olin Patriot Act-säädöksen puolesta ennen kuin olin sitä vastaan. Koska opin kokemuksistani siitä, että mikä on oikea tapa edetä ja mikä on oikea asia tehdä. Ja tätä se nykykeskustelu on, jota on käyty Washingtonissa ja Amerikassa. Ja mikä päähuoleni on, se, että meillä se keskustelu on. Emme halua teidän ymmärtävän, ymmärtävän sitä sellaisena, että emme välittäisi sitä, mitä on tapahtunut. Ja että me välittäisi tästä luottamuksesta, jota on rikottu kanssanne. Koska Berliinin päivänä ja täällä olen kuullut sellaista, sellaisia tuntemuksia, että ehkäpä emme ole enää tärkeitä Yhdysvalloille. Ehkä nyt ollaan suuntautumassa itään tai ehkä jotain muita asioita, joita ette tiedä. Me tiedämme, että meidän siteemme kanssa ne ovat liian vahvat ja ovat olleet liian pitkään, jotta niistä voitaisiin luopua. Tiedämme, että luottamusta on rikottu ja teemme parhaamme, jotta asia voidaan korjata. Olemme täällä tänään. Muitakin jäseniä oli tulossa, mutta me nyt täällä olemme. Viikkona, jolloin meillä on kiitosjuhlan kiitospäivän juhla. Olemme kertoneet perheellemme, että meillä oli tärkeämpi olla täällä, käydä keskustelua teidän kanssanne, koska te olette niin tärkeitä meille. Me olemme niin sitoutuneita yhteen, että me emme voi sallia sitä. Emme voi sallia, että joku vetää meidät erilleen, ja niin käy jos on hyviä ystäviä. Voi istua alas, te voitte kertoa meille totuuden. Ja meidän kannattaa teitä kuunnella ja ottaa sitä vaari. Me voimme tulla sitten takaisin teidän tyköön ja kertoa oman totuutemme. Ja sitten voimme yhdessä miettiä, että mistä se keskipiste löytyy, jotta päästään eteenpäin. Kuultaa sitä keskitietä. Koska standardit asetetaan korkealle tasolle. Sen, me, sen teemme me, ei kukaan muu niitä korkeita standardeja aseta. Muiden standardit ovat kovin alhaiset. Me asetamme korkeat standardit, jotta muut seuraavat sitä. Sen sijaan, että noudatettaisiin joidenkin muiden asettamia alhaisia standardeja. Thank you very much. And, uh, Kiitoksia. Three of you. Kiitoksia kovasti kaikille kolmelle, että tulitte keskustelemaan eilen ja tänään Brysselissä ja Berliinissä. Tämä on kaikki osoittanut, että molemmin puolin Atlantti on halukkuutta löytää ratkaisuja. Niin sellaisen vaikutuksen minä olen saanut. Kyllä täytyy sanoa, Kuten täällä todettiinkin jo, herra Miik totesi, että keskitien kroomista löytyy se ratkaisu. Se täytyy nyt vaan löytää. Meillä on tietenkin näitä tietoisia juttuja, yksityisiä asioita, erilaiset oikeudelliset perinteetkin. Joka tapauksessa ratkaisu on löydettävä, kun rajojakaan ei enää ole. Tässä löytyy löytää rajattulittava ratkaisu. Kun kerran rajoja ei ole, niistä ei suojaa enää saa, varsinkaan, varsinkaan näissä kysymyksissä. Kun tekniikkakin kehittyy kovaa vauhtia, niin jos ajatellaan Tunekalanin maata, joka ensin näissä joukossa kärsii verkkorikollisuus, verkkorikollisuudesta, yksityisyys, verkkorikollisuus, tietosuoja tasapaino on löydettävä niiden välillä. Mutta jos meillä on sataprosenttista turvallisuutta, niin se merkitsee vapauden menettämistäkin. Eli vapaus johtaa riskinottoon. Ja mitään to- totaalista turvallisuutta kukaan ei halua. Se kuuluu Orvellille ja muille herroille. Siksi olen iloinen, että me jatkamme keskustelua kuulin juuri, että on tulossa muitakin parlamenttiin pitämässä yllä keskustelun. No, Eipä tapauksessa keskustelu on käynnistetty ja kyllä se johtaa myös tuloksen demokraatin kesken. Kiitoksia vierailusta.